Ja. Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat. Hyvät naiset ja herrat. Meillä on paljon asiaa esityslistalla. Ich bin hier. No. no. Ich neige nicht speziell zu Gewalttätigkeit. En mielelläni lähde täällä sen enempää kovistelemaan. Tervetuloa tänne iltapäivän kokoukseen. Meillä on paljon asiaa. Toivon, että voimme aloittaa heti. Virastot ja yhteisyritykset omaavat oikeuden tulla kuulluksi. Toivotan teidät tervetulleeksi tänne vastuuvapauskeskusteluihin. Haluaisin sanoa, että seuraavat virastot ovat edustettuna. Verkostoja edustaa herra Kierum, perusoikeusviraston johtaja. Lisäksi täällä on Euroopan rautatievirasto, Euroopan elinne, työllinen kehittämissäätiö, Eulisa ja Frontex. Ja tietenkin myös verkosto. Ja yhteisyritykset ovat kaikki edustettuna. Virastoista ainoastaan osa Herra Galea, tilintarkastustuomioistuimen jäsen, joka on vastuussa näistä asioista. Tervetuloa tänne. Esittelijä on Janetski. Hän on matkalla tänne tulossa, mutta tilintarkastustuomioistuimen edustaja saa ensin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Members of the budgetary control. Hyvä puheenjohtaja, hyvät äh, talousarvion valvonta, valiokunnan jäsenet. Minä menisin lyhyesti näihin asioihin, jotka haluaisin yhteenvetona teille kertoa. Kuten tiedätte, Euroopan unionin virallinen lehti äh, vuoden 2014 10. joulukuuta oli täysin omistettu vuotuiselle kertomukselle ähm, tilintarkastustuomioistuimen tarkastukselle virastojen osalta ja niiden äh, toimien säännönmukaisuudelle ja laillisuudelle ähm, vuodelta 2013 tässä virallisessa lehdessä myös on yhteenveto, yhteenveton vedon sisältö heijastelee uskoakseni meidän johtopäätöksiämme ja työtämme kaikissa Euroopan unionin elimissä mukaan lukien 32 virastoa, Euratom, Euroopan Euroopan unionin innovaatioteknologian instituutti ja Europolin eläkerahasto. Kaikki nämä, kaikki näihin tehtiin tarkastukset. Nämä hajotut virastot ovat hyvin näkeviä. Ne ovat tärkeässä roolissa Euroopan unionin politiikan ja strategian toteuttamisessa ja vahvistavat yhteistyötä Euroopan unionin, kansallisen hallinnon, tutkimuksen ja innovaation välillä yksityisen sektorin ja yliopistomaailman välillä. Ja sellaisena ne vaikuttavat suuresti politiikan laadintaan, päätösten tekoon ja ohjelmien toteuttamiseen hyvin tärkeiden alojen kohdalla, jotka ovat tärkeitä kansalaisille. Tarkastuksemme liittyen tuomioistuimen lausunto tilien luotettavuudesta sen suhteen annoimme selvän äm, lausunnon ilman varaumia kaikkien virastojen osalta äm, joulukuussa 2013, mitä tulee toimien luotettavuuteen ja tilien luotettavuuden toimien laillisuuteen. Olemme todenneet, että maksut olivat laillisia ja säännönmukaisia kaikissa virastoissa, paitsi Frontexissa ja EIT-ssä innovaatioteknologia-instituutissa. Huolimatta tästä lausunnosta tilintarkastustuomioistuin halusi tehdä 97 huomiota virastojen osalta korostaakseen sitä, kuinka tärkeää on parantaa toimintaa parantamisen varaa monilla tärkeillä alueilla, kuten sisäisen tarkastuksen piirissä on olemassa, ja myöskin hyvään taloudellisen hallintotapaan liittyen. Nämä huomautukset liittyvät virastoja koskevaan, koskeviin raportteihin ei saa myöskin liitteestä kaksi. Olemme huomanneet, että Virastot ovat ottaneet hyvin aikaisemmat eh, tilintarkastustuomioistuimen huomautukset eh, huomioon toiminnassa, mutta silti parantamisen varaa vielä on olemassa. Yhteenvetona minulla olisi kaksi huomiota. Uskon, että monissa tapauksissa huomiot, joita eh, hyvään talouden tilien hallintotapaan liittyen tilintarkastustuomioistuin teki, olivat hyviä. Esimerkiksi kolme virastoa piti liian suurta kassavirtaa ja kolme virastoa toimi eri toimipisteissä. Mielestämme hallinnollisia kuluja voitaisiin pienentää huomattavasti, jos koko henkilökunta olisi yhdessä toimipaikassa ja toimisi samasta paikasta lähtien. Vuoden 2013 virastojen talousarvio oli noin 2 miljardia, eli 0,4 prosenttia Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Ottaen huomioon ajalliset aikarajoitukset äh, varanhoitoasetuksessa, tilintarkastustuomioistuin, joutuu vuosittain 40 tarkastus suorittamaan, jota se voi taata kustannustehokkaalla tavalla tilin pidon. Kuten tiedät, tänä vuonna tilintarkastustuomioistuin toteuttaa jo uutta varainhoitoasetusta yksityisten tilintarkastusyritysten kanssa ja tarkastukset vuoden 2014 osalta ovat ensimmäiset, jotka tehdään tämän järjestelmän mukaisesti, ja tientarkastustuomioistuin toimeenpanee näitä yhdessä komission virastojen ja yksityisten tientarkastusyritysten kanssa. Kiitoksia. Oikein sydämiset kiitokset. Nyt virastojen nimissä puheenvuoron saa herra Kierum. Missä te olettekaan? Näin teidät jo aikaisemmin. Edelläänkin silmälasit. No, olkaa hyvä. Thank you very much, eh, Madam Chair, Vice Chair. Kiitoksia puheenjohtaja ja valiokunnan jäsenet. On hienoa olla täällä. On hienoa, että voimme nyt käydä keskustelua vastuuvapaudesta 2013. Edustan erillisvirastoja ja olen Troikan johtajana. Ja jos nyt kertoisin tästä oikeassa, tässä on Menendez Valtes, hän on seuraava puheenjohtaja tässä verkostossa. Ja sitten Josef Doppelbauer erästä, joka on väistyvä Troikan jäsen. Tämä on ensimmäinen kokouksemme tässä valiokunnassa ja on hienoa olla täällä. Me odottelemme rakentavaa vuoropuhelua teidän kanssanne. Ja tietysti meillä on hyvä foorumi, kun ajatellaan aikaisempaa toimintaamme tämän valiokunnan kanssa. Neljä lyhyttä kohtaa. Ensin kerron lyhyesti tästä virastoverkostosta. Kerron lyhyesti tehtävistämme ja sitten kerron toimista, joihin olemme ryhtyneet edellisen vastuuvapausmenettelyn jälkeen. Ja tietysti puhumme sitten tietyistä haasteista, joita oli vuonna 2013. Ja lopuksi sitten vähän tulevaisuuden näkymiä. Meillä on 42 jäsentä, erillisvirastoja ja yhteisyrityksiä. Siellä tehdään yhteistyötä, vaihdetaan tietoja ja sovitaan yhteisistä kannoista. Viime vuosina sitä on huomattavasti vahvistettu ja se on instituutioiden keskustelukumppani, kun kyse on horisontaalisista kysymyksistä. No tietysti jokainen virasto puhuu omasta puolestaan. Eli tämä koskee ainoastaan kysymyksiä, jotka koskevat kaikkia virastoja. Monia hankkeita on pantu alulle. Meillä on esimerkiksi yhteisiä hankintamenettelyitä, yhteisiä palveluita informaatioteknologian alalla, laadunhallinnassa ja muilla aloilla. Pari esimerkkiä. Oma virastoni, perusoikeusvirasto, auttaa muita virastoja ja komissiota projektin hallinnassa. Meillä on Matrix-niminen hallinnointijärjestelmä, ja se siis on kahdeksan viraston ja komission käytössä. Ja sitten on EMSA ja EFKA-virastot, jotka sitten tarjoavat sisäisiä tarkistuspalveluita. Me olemme katsoneet, millaisia välineitä ja palveluita kukin virasto voi tarjota tehokkaasti muille. Ja tietokanta on saatavana nettisivuillamme ja sitä jatkuvasti päivitetään ja viitataan uusiin hankkeisiin. Eli tällä tavalla voitte hyötyä näistä kerätyistä tiedoista. Virastot noudattavat suosituksianne ja haluaisin lisätä yhteistyötä. Haluaisin lisätä myöskin avoin, avoimuutta ja tehokkuutta kaikilla työn alueilla. Tämä liittyy suoraan myöskin Euroopan komission tiekarttaan, joka liittyy virastojen toimintaan. Monet toimista on saatu päätökseen tai lähestulkoon päätöksessä – ja helmikuussa voimme sitten kertoa vähän yksinkertaisempia tietoja tämänhetkisestä tilanteesta. No sitten, mitä juuri kuulimme tilintarkastustuomioistuimelta, Meillä on täällä kollegoita, jotka ovat valmiita vastaamaan kysymyksiin ja kertomaan, millaisiin toimiin he ovat ryhtyneet noudattaakseen tilintarkastustuomioistuimen huomioita. Huomioita on nyt onneksi tullut tilintarkastustuomioistuimelta paljon vähemmän. Meitä tuli 2012 123 kappaletta ja 2013 vuonna 97 kappaletta. Tilintarkastustuomioistuimen yhteenvedossa näkyy tämä myönteinen trendi. Ja jotkut virastot ovat vielä alkuvaiheessa, ja silloinhan tilintarkastustuomioistuimen pitää auttaa niitä ymmärtämään varainhoitoasetuksen sisältämät vaatimukset. Me ryhdymme kaikkiin toimiin, jotta voimme parantaa toimintaamme. Olemme saaneet 97 huomiota liittyen 35 virastoon, ja 47 niistä viittaa budjetin toteuttamiseen. Ja erityisesti eri tilivuosien välisiin siirtoihin. Eli tämä koskee siis puolta huomioista. Ja monet muut huomiot sitten liittyvät näihin kysymyksiin suoraan tai välillisesti. Ja me käymme jatkuvasti keskustelua tilin tarkastustuomioistuimen kanssa paranteeksemme tilannetta. No, jokaisen viraston vastuulla on puut- toimia suositusten mukaisesti – mutta me myöskin yhdessä yritämme parantaa budjetin toteuttamista. Tähän liittyy hyvien käytänteiden vaihtamisen lisäksi se, että uutta teknologiaa otetaan käyttöön julkishallinnossa ja tehokkaita välineitä, jotka esimerkiksi toimintapohjainen budjetointi ja toimintapohjaiset kustannukset. Monet virastot käyttävät jo näitä välineitä ja monet ovat ottamassa niitä käyttöön. Verkosto arvostaa virastoa, jota meillä on tarkastustahojen kanssa. Arvostamme heidän neuvojaan. Ja kahdessa edellisessä virastojen johtajien kokouksessa kävimme vuoropuhelua tulevista haasteista tilintarkastuksen alalla. Ja haluaisin kiittää sisäisiä tarkastajia ja tilintarkastustuomioistuinta tästä rakentavasta yhteistyöstä. Vastuuvapausmenettely on tietysti äärimmäisen tärkeää virastoille. Kuten näette, täällä on paljon kollegoita ja tämä korostaa sitä, kuinka merkittävää tämä on. Teidän roolinne ja mukanaolonne tässä menettelyssä on tietysti keskeistä, ja tällä tavalla kansalaisille voidaan antaa avoimuutta, demokraattista valvontaa ja voidaan taata se, että ole resursseja on käytetty oikealla tavalla, tehokkaasti ja vaikuttavasti. Olen iloinen siitä, että olemme saaneet yhä enemmän kysymyksiä tältä valiokunnalta tätä kuulemista varten – Vuonna 2012 saimme viisi kysymystä, 2013 yhdeksän ja nyt jo 27. Tässä on siis selkeästi yhä enemmän mielenkiintoa työtämme kohtaan. Ennen kokousta saitte vastauksiamme kysymyksiin ja toivottavasti olette ehtineet niihin tutustua, mutta totta kai olemme valmiita vastaamaan sitten muihin kysymyksiin joita teillä saattaa olla. Eli lopuksi vielä, jos katsotaan hiukan tulevaisuuteen, eli toimielinten välinen työryhmä, joka nyt on perustettu. Virastot pitävät työryhmän perustamista hyvänä. Siellä tarkistellaan erillisvirastojen resursseja ja tarkoituksena on määritellä selkeä tulevaisuuden näkymä virastoille. Ja on hienoa, että parlamentti on kiinnostunut virastojen tulevaisuudesta. Ja minä olen tietysti teidän käytössänne ja haluan aktiivisesti tukea työryhmää. Tai toisinpäin voisin sanoa, että me odotamme, että meitä kutsutaan tekemään yhteistyötä toimielinten välisen työryhmän kanssa – hiukan rakentavammalla tavalla kuin edellisen työryhmän kanssa. Tavoitteena on pelkästään saada parhaita tuloksia työstämme. Ja niin ikään toivon, että voimme lisätä yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa. Ja haluaisin vielä kerran kiittää siitä, että meillä on tämä mahdollisuus käydä tätä keskustelua. Ja nyt olemme valmiita sitten vastaamaan teidän kysymyksiinne ja huomioihinne. Kiitos. Vielen herzlichen Dank. Oikein sydämelliset kiitokset. Puheenvuoron saa nyt esittelijä, kollega Czarneski. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Kiitos paljon puheenjohtaja. Puhun englantia. We have uh, 32 agencies. 32 virastoa, yksi enemmän kuin viime vuonna. EU-lisä on uusin ja se käsittelee suuria tietojärjestelmiä. Ensin minulla olisi verkostolle kysymys. Ensimmäinen kysymykseni kuuluu, merkittävä virastojen määrä sai kommentteja ja suosituksia liittyen politiikkaan, jolla huolehditaan eturistiriidoista – Ja toivoisin, että voisitte selittää vähän tilannetta tällä hetkellä, samoin kuin selvittää, miksi tämä on ollut niin pitkä prosessi. Seuraava kysymys. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa mainittiin, että tietyt virastot olivat perusteetta siirtäneet budjettivuodelta toiselle, mutta jotkut tällaiset siirrot olivat oikeutettuja. Toivoisin, että voisitte verkoston nimissä kommentoida tätä carryover-kysymystä. Vuoden 2013 sopimuksen pohjalta virastoja pyydettiin vähentämään henkilöstöä 5 prosentin edestä. Mikähän on tilanne tänä päivänä? mitä tulee henkilöstöleikkauksiin virastoissa. Ja viimeinen kysymykseni vir- virastojen verkostolle. Sittenkö kertoa valiokunnallemme täytäntöönpanosta, jotka liittyvät yhteisen lähestymistavan toimiin. Ja sitten lempivirastoni liittyen, innovaatioteknologia instituuttiin liittyen – Tilintarkastustuomioistuimelta saatiin perusteltu lausunto, joka liittyy tilintarkastusasiakirjoja, jotka on saatu riippumattomilta tilintarkastustoimistoilta. Kyse oli todistuksista, joiden ongelmista haluaisin nyt kysyä. Mitä ongelmia niissä oli ja mihin Euroopan innovaatio- ja teknologia instituutti on nyt ryhtynyt tässä mielessä. Seuraava kysymys koskee samaa instituuttia. Kolme prosenttia näistä apurahoista piti periä takaisin Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttiin. Miksi näitä varoja oli näin paljon ja mihin toimiin innovaatio- ja teknologiainstituutti on ryhtynyt, jotta virheiden määrä apurahamaksuissa voitaisiin vähentää? Ja viimeinen kysymys mihin toimiin innovaatio- ja teknologiainstituutti lähti, jotta saatiin puututtua ongelmaan, joka liittyi hankintoihin, jotta voitaisiin parantaa virhemäärää, joka oli yli tuon olennaisen virhetason 2 prosenttia. Sitten Frontexille Tiedän, että Frontex toimii omassa maassani. Voisitteko yksityiskohtaisemmin kertoa, miten ennakkotarkastukset ennen kesäkuuta 2013 toteutettiin? Toiseksi tilintarkastustuomioistuin puhuu kattavammasta järjestelmästä ennakkotarkastusten osalta. Voisitteko antaa vähän lisätietoja ja selvitystä? Siis enemmän kuin mitä annettiin tilintarkastustuomioistuimelle. Ja Frontexille viimeinen kysymys. Miten pitkälti ennalta- ja jälkeistarkastukset synkronisoidaan ja miten arvioisitte sitä, kuinka suurta määrää pääsette kaiken kaikkiaan tarkastamaan? Sitten EU-lisä uudelle virastollemme muutama kysymys. Mihin toimiin EU-lisä ryhtyi ottaakseen huomioon tilintarkastustuomioistuimen kommentin, jotka liittyivät siis kaksi ja Eurodac IT-järjestelmiin, jotka siirrettiin komissiolta virastolle. Toinen kysymys, mikä on sopimis Viron hallituksen ja EU-lisan välillä toimipaikasta ja miten EU-lisa pyrkii reagoimaan siihen, mitä tilintarkastustuomioistuin sanoi kolmansien maiden osallistumismahdollisuuksista. Ja sitten ESMAlle, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, tilintarkastustuomioistuin totesi, Sieltä lähes 70 prosenttia ESMAn maksuista, tavaroista ja palveluista maksettiin myöhään niin, että jouduttiin maksamaan korkoa. Miksi laskut maksettiin näin myöhään ja mihin oikaiseviin toimiin lähdettiin kyseisessä virastossa? Ja seuraavana ERA Euroopan rautatievirasto Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan määräaikaisia virkamiehiä palkattiin sen jälkeen, kun määräaika oli mennyt umpeen. Tämä tuntuu olevan nyt ristiriidassa sääntöjen kanssa. Pyytäisin, että voisitte selittää sen, missä oloissa on palkattu näitä ihmisiä uudestaan. Kiitos. No niin, nyt pelastitte parlamentin maineen, kun tässä on lisää kysymyksiä. No, Kierum, joka edustaa virastojen verkosta, aloitatteko te? EIT, Frontex, e Lisa, ESMA ja ERA. Kaikille osoitettiin kysymyksiä. Kuka haluaa vastata ensin? Herra Kierum, haluatteko vastata ensin? Olkaa hyvä. Thank you, uh, <clears throat> thank you, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Aloittaisin näistä neljästä kysymyksestä, jotka suunnattiin virastoille. Ensimmäinen kysymys käsitteli sitä, kuinka me puutumme eturiistiriita-ongelmiin ja kuinka virastot ovat tämän ratkaisseet. Virastojen koordinointi tehtävissä syyskuussa vuonna 2014 me aloitimme tutkinnan virastoissa ja siitä, kuinka ne toimeenpanevat politiikkoja täällä. Tässä yhteydessä havaitsimme, että 88 prosenttia virastoista tuolla hetkellä oli toteuttanut näitä kyseisiä politiikkoja. Luonnollisesti tässä oli eroja eri virastojen välillä. Minua ei hämmästyttäisi se, että nämä 12 jäljellä jäänyttä prosenttia olisivat myöskin nyt tämän tehneet, jos tekisimme tutkimuksen uudelleen. Kaksi kolmasosaa virastoista oli jo julkaissut ansioluettelot hallin tai henkilöstön kohdalla äh, suhteen internetissä. Uskoakseni tämä toimi on siis melkoisen edinnyt. Ja kun kysyttiin, miksi tämä vei niin kauan aikaa, sanoisin, että melkoisen hyvin olemme tätä myöskin parlamentin määrittelevää menettelyä seuranneet siinä mielessä, että komissio julkaisi ohjelinjat näissä asioissa – vuoden 2013 joulukuussa meillä oli siis periaatteessa tämä aika alkaa toteuttaa politiikkaa ja saattaa ne samoille viivoille ohjelinjojen kanssa. Nämä uudet ohje niiden toteuttaminen alkoi vasta joulukuussa 2013 toivon, että vastasin vastasi kysymykseenne. Sitten esitettiin kysymys siitä, kuinka siirrot eri varainhoitovuosien äh, välillä on tehty. Ja kuten jo alkupuheenvuorossani sanoin, tämä on kysymys, joka koskettaa meitä. Mutta haluaisin hiukan tässä ilmaista turhautumistani, sillä kun minä perusoikeusviraston johtoon seitsemän vuotta sitten astuin, ensimmäisenä kuulin, että meillä oli näiden varanhoitovuosien välisten siirtojen suhteen ongelma, ja tämä ei ollut vain kuseisen vuoden ongelma, vaan näin oli ollut jo ennen kuin minä tulin toimielinten palvelukseen, ja nykyisinkin tämä on vielä ongelma, eli kyseessä on ongelma, joka jatkunut jo kymmenen vuotta ainakin. Ja ei vain meillä, vaan lähestulkoon kaikissa virastoissa, kuten alkupuheenvuorossani sanoin. Ja minä myöskin toin tämän esiin puhuessani neuvoston budjettikomiteassa muutama viikko sitten. Me nyt käsitellä sitä, kuinka me voisimme puuttua tähän. Ei ole mitään järkeä, että käsittelemme ongelmaa, joka on valloillaan näin monessa virastossa ja ollut olemassa jo näin kauan Myöskin tilintarkastustuomioistuimen ja muiden kanssa on tullut esiin kaksi ongelmaa. Ensinnäkin, onko tämä suunniteltua vai eikö suunniteltua? Onko tämä harkittua? Ovatko siirrot tarkoituksenmukaisia, jos näin on? Ne eivät ole niin ongelmallisia kuin jos ne eivät olisi harkittuja. Luonnollisesti tämä että siirrot eivät ole harkittuja. Tämä on ehkä jotakin, mitä virastot eivät voi äh, niinkään ratkaista, jos äh, parlamentti äh, päättää meidän vuotuisista budjetistamme. Sitten jos meillä on paljon siirtoja varainhoitovuodelta toiselle ja samaan aikaan paljon poistoja, meillä on ongelma, eli poistoja tulee tarkastella. Ja toisaalta jos meillä on vähän poistoja ja paljon siirtoja. Vaikuttaisi siltä, että raha on kulutettu niin kuin pitäisikin. Haluaisin antaa tässä esimerkin siitä, minkälainen tilanne on virastoissa. Vuonna 2013 me teimme äh, suuren tutkimuksen naisiin kohdistuvasta väkivallasta, jossa haastateltiin 42 000 naista. Aloitimme tämän ensimmäinen tammikuuta tai tammikuun alussa tämän hankintaprosessin, joka vei sitten kuusi tai seitsemän kuukautta. Emme voi toimia nopeammin näin suuren projektin kohdalla. Ja tämän jälkeen alihankkeen voi, täytyy voida aloittaa työnsä ja sitten me saamme sen tulokset ja meillä on sisäinen laaduntarkkailujärjestelmä – haluan sanoa, että jos tällaisella tutkimuksella halutaan hyvää tietoa saada aikaan, ja kaikki kollegat voivat tämän varmastikin vahvistaa, meidän täytyy löytää uusi tapa käsitellä näitä ongelmia. Tiedän, että ratkaisu ei ole kovinkaan kaukana, mutta sitä pitää harkita huolella. Me emme voi vuosi vuoden jälkeen lähestulkoon kaikkien virastojen kohdalla todeta tätä samaa ongelmaa. Toivottavasti tämä osoittaa meille, minkälainen meidän ajattelutapamme on. Haluaisin kuulla teidän reaktionne tähän asiaan. Sitten kolmas kysymys käsitteli näitä viittä prosenttia henkilöstöleikkauksia. Tässä Kyseessä ovat ne henkilöstöleikkaukset, joita on tehty kaikkien Euroopan unionin toimielinten kohdalla ja kaikki virastot uskoakseni ovat niitä tehneet. Tämä on yleinen politiikka. Tämä ei ollut helppoa, mutta uskoakseni kaikki ovat toimeenpanneet nämä leikkaukset. Sitten vuonna 2015 ähm, talousarviossa äh, virastoille luotiin uudet 5 prosenttia leikkauksia ähm, ja tässä uskon, että virastoilla on vaikeuksia löytää uudet 5 prosenttia, joista voitaisiin leikata, kun yhteensä tämä on jo 10 prosenttia suoraan sanottuna. Ähm, virastojen johto ja henkilökunta ovat hiukan hämmentyneitä siitä, miksi juuri virastojen kohdalta kahteen kertaan leikataan verrattuna kaikkiin muihin Euroopan unionin toimielimiin. Eikö olisi muita tapoja toteuttaa tämä? Ja minun täytyy sanoa, että Monet virastot ovat suurissa vaikeuksissa, kun pyrkivät tietyllä tavalla toteuttamaan tehtävänsä näiden leikkausten jälkeen. Sitten erityinen ongelma, jota haluaisin tässä tuoda esiin, on maksujen rahoitteisiin virastoihin liittyvä. Tämä liittyy itse asiassa siihen, että äm, virastot saavat Ähm, maksuja, kun ne myöntävät tiettyjä lupia. Ja näitäkin nyt leikataan ja eurooppalaiset yritykset kärsivät. Meidän tulee tarkastella hyvin tarkasti näitä kysymyksiä, eikä vain toteuttaa yleisiä leikkauksia läpi linjan. En usko, että tämä tukee Euroopan dynamiikkaa eikä Euroopan toimielimiäkään auta. Sitten viimeinen kysymys koski tämän tiekartan toimien toteuttamista. Me olemme vuoden lopussa tehneet arvioinnin ja olemme havainneet, että 96 prosenttia kaikista toimista oli nyt toteutettu, eli meillä on nyt 96 prosentin toteutumisaste ja voin helmikuun puolessa välissä antaa tästä asiasta täyden raportin, mutta kaiken kaikkiaan olemme erittäin hyvällä tolalla tämän suhteen. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos paljon. Seuraavana Eitti, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia valiokunnalle tästä mahdollisuudesta tulla puhumaan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta ja vastata kysymyksiinne, erityisesti niihin, jotka liittyvät perusteltuun lausuntoon työstämme 2013. Me hyväksymme nämä huomiot ja olemme ryhtyneet erilaisiin toimiin noudattaaksemme näitä suosituksia. Ennen kuin menen yksityiskohtiin, haluaisin muistuttaa, että on tärkeää pitää mielessä, että innovaatio- ja teknologiainstituutti on vielä aika nuori virasto. Se toimii nyt vasta viidettä vuotta. Eli vuosi 2013 oli vasta kolmas vuotemme. Eli varmasti ymmärrätte, että ongelmia on ollut näinä alkuvuosina. Innovaatio- ja teknologiainstituutti osoittaa, että EU haluaa lähestyä innovaatiota eri tavalla eikä halua jäädä jälkeen muista maista, mitä tulee kilpailukykyyn ja kasvuun. Eli olemme lähestyneet innovaatiokysymyksiä ja sitä, millä tavalla voidaan tukea edunsaajia uusilla tavoilla. Ja tämähän selittää sitten osittain muutamat ongelmat, joita meillä alkuvaiheessa oli, mutta nyt virasto alkaa tuottaa tuloksia ja kumppanuutemme osoittavat, että on mahdollista luoda yliopistoihin yrittäjyyttä. Yrittäjiä tulee opiskelijoiden piiristä ja nyt alamme saada tuloksia ja katsomme, että toimintamme on nyt vakiintunut ja tämä johtuu myöskin yhteistyöstä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Trendi on nyt myönteinen ja meillä on palempaa hallintoa ja valvontaa, ja olemme enemmän sitoutuneita jatkamaan tätä trendiä suositusten mukaisesti. Eli nämä kolme kysymystä, jotka tulivat esille. Ensinnäkin, mitkä asiat liittyivät näihin sertifikaatteihin, joita olemme toimittaneet edun saajillemme ja mihin korjaaviin toimiin on ryhdytty. Ja tämä liittyy sitten siihen, mitä sanoin alussa – Eli varhaisina vuosina oli tietysti paljon parantamisen varaa sertifikaattien osalta, jotka saatiin edunsaajilta, ja niiden laatu oli epätasainen, eikä niihin aina voida täysin luottaa, kun ne, niitä tuli eri yrityksiltä ja eri tahoilta. Niiden parantaminen on osa ponnisteluitamme todella parantaa ennakkotarkistuksia raporttien osalta ennen kuin maksuja tehdään edunsaajille. Eli ryhdyimme tiettyihin muodollisiin toimiin, eli otimme käyttöön enemmän selkeyttä ja olemme selvittäneet paremmin, mitä sertifikaateissa pitää olla ja myöskin selitimme, mitä ne kattavat ja mitä eri kustannuskategorioita sitten tarkistetaan. Ja toiseksi on annettu myöskin tarkistajille ohjeita olla selkeämpiä, jotta voidaan parantaa työn laatua ja integroida sitten ne opit, joista aikaisemmista virheistä on saatu, ja tämä vaikutus jo näkyy. Sitten toinen kysymys liittyy kolmen prosentin summan, joka on peritty takaisin edunsaajilta 2013 ja kysyttiin, miksi virhetaso oli edelleen suhteellisen korkea. No, me katsomme, että tämä takaisinperintä osoittaa, että valvonta on ollut tehokasta ja innovaatio- ja teknologiainstituutti ryhtyi toimiin perjäkseen varoja takaisin silloin, kun siihen on ollut syytä. Ja tämä liittyy siihen, että varhaisina vuosina nämä kumppanuudet olivat uusia ja niissä tietysti oli sisäisesti paljon parantamisen varaa. Ja tämä sitten näkyi siinä, että vieläkin huomattiin tiettyjä virheitä ja sitten niistä perittiin varoja takaisin. Ja virhetaso ei ole erityisen korkea, 3 prosenttia, jos verrataan muihin EUn elimiin ja vastaaviin hankkeisiin. Ja jos pidetään mielessä se, että tarkistukset, joiden pohjalta näitä takaisinperintöjä suoritettiin, se ei ollut pelkkä otos, vaan suuri osa siitä oli riskipohjaista. Eli tämä ei ole täysin edustava. Olemme yrittäneet katsoa, niitä transaktioita erityisesti, joita on pidetty riskialttiimpina. Eli tähän liittyvät nämä summat. Ja sitten tilintarkastustuomioistuin on vahvistanut, että tämä 2,1 prosentin virheraja on hyvin lähellä kynnysarvoa. Ja sitten satunnaisotos, siinä virhetaso oli vain 1,37 prosenttia, eli suhteellisen alhainen. Näistä lukemista huolimatta tietysti tiedämme, että parantamisen varaa on. Ja tässä on myöskin myönteinen trendi. Ja olemme antaneet enemmän neuvoja edunsaajille, olemme kouluttaneet näistä asioista vastaavia virkamiehiä ja olemme vahvistaneet tarkastusmekanismeja, jotta voidaan parantaa näiden transaktioiden laatua. Sitten kysyttiin näistä julkisten hankintojen virheistä, eli näitä virheitä, joita meillä omassa budjetissamme, ja voimme vahvistaa, että siellä oli tiettyjä heikkouksia alkuvuosina, ja se johti sitten tiettyihin virheisiin hankinnoissa. Ja olemme korjanneet tilanteen. Ensinnäkin nämä kyseiset sopimukset kumottiin sen jälkeen, kun virheitä havaittiin. Nämä sopimukset peruttiin ja nyt nämä virheet eivät enää vaikuta budjettiin. Ja tietysti tämän lisäksi olemme hyvin kriittisesti tarkastelleet sisäisiä menettelyitä, erityisesti hankintojen osalta, ja me nyt tarkistelemme sitten rahoitustilannetta ja eri malleja, joita käytetään, ja olemme sitten antaneet parempaa koulutusta viraston henkilöstölle. Monethan heistä olivat uusia, koska virastokin oli uusi Jätä paremmin näiden menettelyiden osalta. Me suhtaudumme näihin suosituksiin hyvin vakavasti ja olemme jo puhuneet erinäisistä toimista ja uskon, että ne näkyvät sitten tulevissa tarkistuksissa ja osoittavat, että edistystä on tapahtunut myöskin tällä saralla. Ja toivottavasti tässä nyt tuli vastauksia kysymyksiin. Kiitos. Ja, es war Martin Kern, Interim Direktor. Ja sitten Mäkin äh, käyn. Piekanen johtaja ilmeisesti tilintarkastustuomioistuimesta on vielä luvassa erityiskertomus. Odotamme sitä mielenkiinnolla. Seuraavana puheenvuoro saa Frontex. Johtaja Arias, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos, että Frontex sai kutsun tähän kuulemistilaisuuteen. Näin saamme mahdollisuuden selittää Frontexin kantaa vuosikertomukseen 2013 tilintarkastustuomioistuimelta. Ensin vähän hyviä uutisia. Kuten tilintarkastustuomioistuimen edustaja sanoi, Frontex sai puhdataan kannan tili, tileistä, joka nähdään myös kohdasta kahdeksan raportista, joka koskee raporttia. Mitä tulee perusteena olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta annettavan lausumaan, niin siinäkin on hyviä uutisia. Vuonna 2012 tilintarkastustuomioistuin oli esittänyt tällaisen disclaimer-kannan, jossa sanottiin, että ei ollut suurilta osin suurten menoluokkien osalta riittäviä asiakirjoja tilintarkastustuomioistuin ei pystynyt arvioimaan perusteena olevien toimien laillisuutta ja sääntöjen mukaisuutta. Vuonna 2013 tämä tilanne on muuttunut. Tilintarkastustuomioistuin arvioi, että se löysi riittävästi tilintarkastuksen tarvittavia asiakirjoja, mutta tässä mielessä pitää kyllä vielä vahvistaa valvontapuitteitamme. Siksi saatiin perusteltu lausunto tilintarkastustuomioistuimelta koskien vuotta 2013. Esittelijä esitti useita kysymyksiä ja haluaisin antaa teille vähän lisätietoa vastauksena näihin kysymyksiin. Yksi kysymyksistä koski yksityiskohtaisempaa selvitystä ennalta tehtävien tarkastusten osalta. Frontexissa on aloitettu ensimmäinen heinäkuuta 2013 riskiihin perustuva Exante-valvontastrategia. Frontex tämän jälkeen vaatii asiakirjoja, jotka koskevat lentokoneita tai aluksia, joita käytetään koordinoiduissa hankkeissa. Pari esimerkkejä. Asiakirjat, jotka koskevat esimerkiksi hankintakustannuksia alusten osalta tai lentokoneiden korjausten tai polttoainelaskujen tueksi esimerkiksi. Näitä on useimmiten pyydetty. Nämä kustannukset ovat noin 50 tai 70 prosenttia kokonaissummista, joita on myönnetty. Lisäksi Frontex tarkistaa, kuten aikaisempinakin vuosina, sen, miten alukset valvovat tai lentokoneet ja vastaako se aineelta annettuihin tietoihin. Raporttimme osoittavat eivät ainoastaan operationaalista tietoa, vaan myöskin raportointia siitä, mitä alusta lentokone on edellisenä päivänä tehnyt, vartioinut. Ja näin voidaan nähdä, miten pitkälti apurahan turvin tehtävä – valvonta toteutuu. Ensimmäinen kysymys liittyi tarkastuksiin, joita toteutettiin ennen kesäkuuta 2013. Frontex teki tarkastuksia ennen kesäkuuta 2013, kuten tilintarkastustuomioistuimen asiakirjassa on tehty. Eli me vertasimme kustannusten korvausvaatimuksia siihen, mitä oli tapahtunut. Kun tämä on ollut toimessa vuodesta 2005, niin meillä on melko paljon tietoa, jo, jonka pohjalta voidaan arvioida näitä pyyntöjä. Ja jos epäselvyyksiä on, olemme pyytäneet muita asiakirjoja tueksi. Ja vuoden 2012 jälkeen on systemaattisesti pyritty näitä asiakirjoja saman yhteisten hankkeiden osalta. Concerning the third question, let me please... Mitä kolmanteen kysymykseen tulee? Haluaisin puhua täydentävyydestä tai yhteydessä ennalta jälkikäteen tehtävän valvontan osalta. Ennalta tehtävän tarkistukseen liittyy vielä jälkikäteistarkastus, jossa keskitytään kaikkiin menoluokkiin, ei ainoastaan niihin, joita tarkastellaan ennalta. Ja vahvistetut ex tarkistukset otettiin käyttöön ensimmäisenä kesäkuuta 2013. Nyt on pyritty synkronisoimaan jälkikäteistarkastuksia seuraavalla tapaa. Tarkastukset tehdään yleensä kesä-heinäkuun jälkeen Otannassa on apurahoja, joita on jo maksettu yleisestä budjetista, se yksi budjetista mutta joihin ei ole liittynyt tätä etukäteistarkastusta. 1080 apurahaa, 39,6 miljoonaa euroa, 280 otettu otettiin ennalta tarkastettavaksi ja 70 jälkikäteen. Kaiken kaikkiaan apurahoja valvottiin 21,4 miljoonan euron edestä, 54 prosenttisesti siis. Yhtävedonomaisesti virasto pyrkii löytämään hyvän tasapainon sen välillä, mitä summia valvotaan, tarkastetaan, mitä tarkastukset maksavat. Exante tai ex post tarkastusten ulkoistaminen ei ole mahdollista. Samalla meillä kohtaamme henkilöstöleikkauksia, kuten muut virastot. Jos ajatellaan, että leikataan aluksen tai lentokoneen käytöstä, siihen liittyy 80 asiakirjaa, jotka fyysisesti pitää tarkastaa joko ennalta tai jälkikäteen. Ja lopuksi vielä haluaisin antaa vähän lisätietoa kun Frontexiin liittyen on esitetty kommentteja tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa 2013 vuonna, samoin kuin 23 muuta virastoa on kommentoitu näitä siirtoja. 32 miljoonaa euroa is a fact. However, the payments made in 2000 jos ajatellaan maksatuksia vuonna 2013 ja 2014, varoja, joita on siirretty vuodelta 2013, niin täytäntöönpanon taso oli 95 prosenttia. 95 prosenttia EUn tuesta siis Schengen-assosioitujen maiden yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin osalta itse asiassa käytettiin. Vuonna 2012 käyttöaste oli 96 prosenttia, joten näin nähtiin jälleen korkea budjetin täytäntöönpanon tasoa. Paremmin tämä sopisi, jos budjettivarat voitaisiin maksaa samana vuonna, kun ne on sidottu, mutta realiteetit – ovat sellaisia, että budjettimuutoksia tulee myöhään joka vuosi ja myöskin kansalliset viranomaiset esittävät pyyntöjään melko myöhään ja siksi tarvitaan tällaisia määrärahojen siirtoja, joita on suunniteltu jo, mutta nämä varat käytetään, ei niitä peruta, joten Euroopan parlamentti budjettiviranomaisena voi olla ihan varma siitä, että Frontex käyttää – niitä varoja, jotka meillä on turvattu budjetissa. Budjettisitojen osalta haluaisimme sanoa, että siirrot vähenivät 29 vuonna 2013 13 vuonna 2014, joten tämäkin on myönteinen trendi. Lopuksi liittyen tilintarkastustuomioistuimen kommenttiin vielä paittelen, että joudun vahvistamaan sen, että vuonna 2015kin meillä on tilanne, jossa isäntävaltiomme kannanotto ei näytä myönteiseltä tänäkään vuonna. Toivon, että tämä toi vähän lisää valoa tilanteeseen, joka liittyy vuoden 2013 tileihin. Kiitos oikein paljon. Vielen Dank. Kiitos paljon. Seuraavana puheenvuoron saa EU-lisän johtaja Tsikanovski. Olkaa hyvä. Good afternoon, Madam Chair. Good afternoon to everybody. Hyvää iltapäivää, hyvä puheenjohtaja. Pahoittelen, että pääjohtajamme ei päässyt tänne kokoukseen. Hän on sisäministerien kokouksessa Virossa. Jos palaamme käsitteillä olevaan aiheeseen. Haluaisin huomauttaa, että olemme ottaneet huomioon kaikki tilintarkastustuomioistuimen huomiot ja ryhmä toimii niiden mukaisesti. Haluaisin myöskin huomauttaa, että erittäin hyvää yhteistyötä ja dialogia on ollut meidän välillämme. Tämä oli meidän osaltamme ensimmäinen tilintarkastus, sillä mehän olemme melkoisen uusi virasto. Kysymyksiin liittyen, mitä tulee ähm, SAS-järjestelmän arvoihin. Kaikki kolme uutta järjestelmää on otettu mukaan inventaarioomme ja me olemme pyrkineet tunnistamaan sen, kuinka loisimme lisäarvoa näiden järjestelmien kautta. Ei ole selvää, että kaikki kulut ovat vain menoja Samoin jos vertaamme huoltomenoja, esimerkiksi auton korjauskuluja, nehän eivät auton hintaa korota, mutta jos auton moottori vaihdetaan, auton arvo muuttuu. Ja tämä sama koskee järjestelmiämme. Kehityshuolto voi olla sellainen, jota voidaan pitää järjestelmän lisäarvoa tuottavana tietyssä määrin. Me olemme tehneet analyysin tilanteesta ja äm, sitä ollaan jo tulevina viikkoina toimeenpanemassa. Olen myöskin sitä mieltä, että eräät äm, huoltotoimet ovat olleet vuonna 2013 tärkeitä. Tämä sama koskettaa myöskin seuraavan eli edellisen vuoden tilannetta. Viron hallituksen kanssa olemme saaneet puolestaan viime joulukuussa sopimuksen aikaan, jonka pääjohtaja allekirjoitti ja tällä hetkellä menettely on ratifiointivaiheessa Viron parlamentissa. Kolmanteen kysymykseen liittyen siinä mitä tulee assosiaatiomaihin, haluaisin huomauttaa, että näiden assosiaatiomaiden kanssa komissio käy neuvotteluja parhaillaan. Tällä hetkellä neuvottelut ovat vielä auki, mutta me suunnittelemme jo olemassa olevien oikeudellisten välineiden äh, tuottamien kulujen hallintaa. EU-LISA lähetti viime vuonna maksupyyntöjä, jotka heijastelivat vanhojen järjestelmien operatiivisia kuluja vuodelta 2013 ja samoin me tulemme tekemään vuoden 2015 puolessa välissä, kun meillä on tilastotietoa Eurostatista GPSn osalta. Ja kun tiedämme, mitkä kulut ovat olleet kaudelta 2014. Heti kun tämä prosessi saadaan päätökseen, me katsomme myöskin kulut, jotka liittyvät henkilöstökustannuksiin ja hallintokustannuksiin, jotka ensimmäinen joulukuuta 2012 alkaneelta kaudelta ovat koituneet, eli EU-lisan luomisen alusta. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. ESMA on seuraava virasto. Johtaja Ross, olkaa hyvä. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon, että sain kutsun tänne valiokuntaan tänään. Kiitos täsmällisistä kysymyksistä esittelijältä. Se liittyy siihen, miksi maksuviivästymiä on ollut niin paljon vuonna 2013. Ihan totta vuonna 2013, kuten tilintarkastustuomioistuin esitti, 27 prosenttia viivästyksiä korkomaksuja alle 4000 euroa. Ei hyvä asia. Ja reagoimme hyvin nopeasti vuonna 2014 tilanteen parantamiseksi. Molemmat kysyitte syistä, miksi näin oli käynyt ja mitä parannuksia tehtiin. Syyt maksuviivästyksiin olivat kahdenlaisia. Meillä oli paljon uusia ihmisiä ensinnäkin, jotka saivat laskuja ja käsittelivät niitä ensimmäistä kertaa, eivätkä ole riittävän tietoisia siitä, miten tärkeää on maksaa laskut ajoissa. Ja vuonna 2013 ja vuonna 2014 vuoden alussa oli myös resurssipulaa juuri ESMAN rajoituspuolella. No, tilanteen korjaamiseksi teimme paljon vuonna 2014 me lisäsimme siellä maksuja hoitavien ihmisten ymmärrystä sille, että maksut on hoidettava ajallaan. Puutuimme erityisesti silloin, kun viiveet olivat pitkiä, keskityimme niihin. Rationalisoimme myös merkittävästi sitä, miten nopeasti maksatus saadaan hoidettua ja lisäsimme kapasiteettia myös kyseiseen tiimiin vuonna 2014 maksuviivästykset ovat vähentyneet 16 prosenttiin kokonaisuudessaan vuoden aikana. Se on vielä melko korkea luku. Viivästyskorkoa 2014 vuonna oli 360 euroa, joten melko alhainen summa. Ja trendi nähtiin vuoden aikana, kun vuoden aluksi lähdettiin toimimaan, maksuviivästyksiä oli vielä melko paljon, mutta ne vähenivät vuoden aikana viimeisen, viimeisen kuukausien aikana oltiin alle 5 prosentissa maksuviivästysten osalta. Kiitos oikein paljon. Kiitos paljon. Viimeisenä ERA, Euroopan rautatievirasto. Jutta Bauer, olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau President. Kiitoksia puheenjohtaja. minulle esitettiin kysymys, joka liittyy henkilöstön palaamiseen virastoon syyskuusta 2013 huhtikuuhun 2014. Ennen kuin vastaan tähän kysymykseen, haluaisin kertoa teille hiukan taustatietoja ja kertoa kontekstista, jotta paremmin ymmärrätte tämän kysymyksen merkityksen. Euroopan rautatievirasto on ollut olemassa tasmalleen 10 vuotta. Ja 10 vuoden aikana hyvin paljon huomiota on kiinnitetty henkilöstöpolitiikkaan. Rautatievirastolla on erityinen säännöstö, joka on artiklassa 24.3 säännöissämme, ja siinä tehdään ero lyhyen aikavälin ja pitkä aikavälin henkilöstölle. On vain yksi toinen virasto, jossa on samantyyppinen sääntö, eli Europol, mutta se on erilainen kuin rautatievirastolla on. Eli voisin sanoa, että virastomme tilanne on erityinen. Alusta lähtien säännön tulkintaa käytettiin laajasti, eli valtaosa henkilöstöstä oli lyhytaikaista mutta hyvin pian tilintarkastustuomioistuin ja myöskin viraston hallintoneuvosto olivat huolissaan jatkuvuudesta ja viraston tiedon hallinnoinnista. Kun viime viikolla olin liikennevaliokunnassa, minulta kysyttiin, millä tavalla pystyn varmistamaan, että virastossa on riittävästi pätevää henkilökuntaa – ja on tosiaan tärkeää varmistaa se, että on riittävästi pätevää henkilökuntaa virastossa, jotta pystymme kantamaan vastuumme. Vuoden 2008 loppuun mennessä sääntöä muokattiin ja siihen liikennevaliokunnan edustajat antoivat paljon tukea. Ja silloin käsiteltiin näitä lyhyen aikavälin sopimuksia ja ne pidettiin viidestä kahdeksaan vuoteen. Tällä tavalla on puututtu ongelman ainakin toistaiseksi, mutta nopeasti kävi ilmi, että muutakin piti tehdä. 30 prosentin vaihtuvuus tällaisessa virastossa oli hälyttävää ei pelkästään viraston sisällä, vaan myöskin hallintoneuvostossa, joka pyysi meitä tekemään perustavanlaatuisia muutoksia. Syyskuussa 2018 virasto kirjoitti komissiolle ja ehdotti, että muutetaan artikla 24.3. Komissio vastasi tammikuussa 2013, eli erillinen ratkaisu ongelmaan ei ollut oikea tapa edetä, koska samalla komissio oli esittänyt uudelleen laatimisen meidän säännöstöstämme, joka on osa rautatiepakettia. Ja tässä neljännessä rautatiepaketissa on joustavuutta rautatievirastolle. Se voi päättää, milloin se käyttää henkilöstöä lyhyellä ja milloin pitkällä aikavälillä. Kuten tiedätte, neljännestä rautatiepaketista ei vielä ole päätetty, eli sitten piti miettiä täksi ajaksi jotain, komissio ja virasto sitten yhdessä katsoivat vaihtoehtoja. Ja tulos oli se, että olemme muuttaneet täytäntöönpanosäädöksiä. Me olemme kaventaneet artiklan 24.3 tulkintaa. Ja näin voimme nyt palkata enemmän henkilöitä pitkälle aikavälillä ja tällöin noudatettaisiin henkilöstö säännösten muutoksia vuodelta 2004. Komissio suostui tähän uuteen täytäntöönpanosääntöön lokakuussa 2013, ja se sitten hyväksyttiin virastossa marraskuussa 2013. Tämän politiikan muutoksen myötä osa henkilöstöstä, jotka vanhassa järjestelmässä joutuivat lähtemään, koska sopimuksia ei voitu enää uusia. Mutta nyt sopimukset voitiin uusia, mutta ainoastaan sen jälkeen, kun oli läpäissyt uuden valintamenettelyn. Haluaisin muistuttaa, että lyhytaikaisten henkilöiden palaaminen ei koskaan ollut ongelma virastossa. Joka vuosi henkilöstösuunnitelmassa virastoon erityisesti maininnut tämän mahdollisuuden. Ja viimeisimmässä vuodelta 2013-2015 on selkeästi todettu, että lyhyen aikavälin työntekijät voivat palata kuuden kuukauden karenssian jälkeen, mikäli he ovat läpäisseet uuden valintamenettelyn tietysti. Mutta näiden muutosten myötä tietyt paikat jotka olivat aikaisemmassa järjestelmässä olleet lyhytaikaisia, olivatkin muuttuneet sitten pitkäaikaisiksi paikoiksi. Eli silloin tätä karenssiaikaa ei enää tarvittu. Ja neljässä tapauksessa tämä tauko oli alle kuuden kuukauden mittainen. Virastolla ei olisi ollut oikeus perustaa sille, että se ei sallisi vanhojen henkilöstön jäsenten osallistumista uuteen valintamenettelyyn tai että se ei rekrytoisi heitä, mikäli he läpäisevät valintamenettelyn. Eli haluaisin tässä nyt viitata, viitata myöskin sääntöön uudessa asetuksessa. Siellä puhutaan pääjohtajan nimittämisestä ja siinä on todettu erity, erityisesti, että pääjohtaja, jonka kautta on pidetty kerran ei saa osallistua enää toisen valintamenettelyn saman paikan osalta. Samanlaista sääntöä ei nyt enää ole virastossa, ja voin vain sanoa, että henkilöstön palaaminen virastoon on ollut sekä avointa että laillista. Ja kun katson tilintarkastustuomioistuimen kertomusta, en näe, että tuomioistuin sanoisi, että henkilöstön palaaminen olisi rikkonut asetusta. Ja miksi tuomioistuin sanoi sen niin? Henkilöstön palaaminen virastoon on ollut viraston etujen mukaista, ja olemme noudattaneet täysin uutta, uuden laadittua asetusta, ja erityisesti tässä on noudatettu tämänhetkistä oikeusperustaa. Kiitos. Kiitos paljon. Ja nyt sitten Kelloa vahditaan tiukkaan. Meillä on viisi puheenvuoropyyntöä. Pyytäisin kollegoita sanomaan, mitä virastoa kysymys koskee. Kollega Vuon on ensimmäinen kysyjä. Kaksi minuuttia pyydän. Thank you, Chair. My, my first... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymykseni on äm, virastoverkostolle ja sitten muutama virastoille. Ensimmäinen siis verkostolle. Te Toitte esiin, että eräät virastot ovat vaikeissa, suurissa vaikeuksissa, kun pyrkivät tehtävänsä täyttämään, koska resursseja ei ole tarpeeksi. Haluaisitteko antaa enemmän yksityiskohtia siitä, mitkä virastot ovat kyseessä? Toinen kysymys liittyy tähän. Tässä mainittiin, että uusia vaatimuksia välillä estetään virastoille lisäämättä niiden kapasiteettia tarttua näihin vaatimuksiin. Haluaisin kysyä, onko tämä johtanut siihen, että projektit ovat epäonnistuneet tai toiminta ollut epäonnistunutta menneisyydessä? Sitten kolmas kysymys. Te toitte esiin, että olette sitä mieltä, että komission apu olisi tervetullutta hankintaprosesseissa ja sopimuksi, sopimuksia tehtäessä. Uskon, että näin todellakin on. Oletteko pyydän, että komissio tällaisia ähm, ohjeita teille tulevaisuutta ajatellen myöntäisi sitten ETA, että keskityn vain teihin. Vaikuttaa siltä, että teillä henkilöstö vaihtuu hyvin paljon. Mistä tämä johtuu? onko teillä jonkinlaista palautprosessia tai haastatteluja, eh, kun henkilöstöä lähtee palveluksesta, jotta saisitte tietää, miksi näin tapahtuu? Ja sitten Frontexille viimeinen kysymys. Tämä liittyy heikkouksiin järjestelmässä ottaa viraston omiin kirjoihin alihankkijoiden raportit mukaan. Te selvästikin tarvitsisitte enemmän apua jäsenmaiden taholta tässä. Minkä tyyppistä apua saatte jäsenmailta siinä, että saisitte tätä tietoa, jonka tarvitsette? Vielen Dank, wir nehmen das auf. Kiitos paljon. Seuraavana kollega Schmidt. Zwei Minuten. Ja. Kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Pari yleistä kysymystä verkostolle Halusin tietää, kun olen aika uusi täällä, onko menettelyt budjetin luomisessa samanlaisia kaikkien virastojen osalta? Kun olen tutustunut tähän aiheeseen, niin huomasin, että eroavaisuuksia on melko paljon. Jotkut vaativat paljon enemmän varoja, jotkut vaativat vähemmän ja saavat sitten kuitenkin lupauksen enemmästä. Tämä on vähän outo järjestelmä samantyyppisesti kuin henkilöstön osalta. Ei opassa 150 määräaikaista työntekijää ja saavat 87, siinä on melko suuri kuilu. Toinen kysymys. Eikö olisi järkevää, kun on aluksi nämä kertomukset, jotka koskevat virastojen johtajien matkoja. Eikö olisi hyvä saada yhtenäinen kertomuksen pohja tavallaan. Ne ovat hyvin erilaisia nyt ajatellen matkoja, miten nimet siellä esitetään ja kaikkea. Eli haluaisin samanlaisen lomakkeen kaikille täytettäväksi ja sitten ratatievirastolle, lempivirastolle, niin itävaltalaisena kysyisin uudestaan sitä, onko nyt ajateltu sitä, että kahden toimipaikan ongelma saataisiin ratkaistua niin, että saadaan yksi toimipaikka vain. Ja sitten toinen kysymys, jonka olen myös aikaisemmin esittänyt, en ole vielä saanut vastausta. Tilintarkastustuomioistuin kommentoi sitä, että kun henkilöstöä palkataan, on olemassa tietyt kriteerit, joita ei kuitenkaan noudateta itse palkkausmenettelyssä. Eli aiotaanko tähän tehdä muutoksia? Kollega Sarvamaa, kaksi minuuttia. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja ja pyydän anteeksi niiltä, joille esitän kysymyksiä, koska joudun kääntämään heille selkäni ja minulla on kriittisiä kysymyksiä, mutta käännyn sitten teidän puolelle, kun kuuntelen vastauksianne. Ensinnäkin Euroopan innovaatiovirasto. Ja kysyn ihan vakavissani, montako vuotta katsotteko, siis kertokaa, montako vuotta katsotte, että on oikea määrä, jotta ei voida sitten sen jälkeen sanoa, että te ette enää ole suhteellisen uusi virasto. Tämä kuulostaa inhottavalta kysymykseltä, mutta haluaisin tähän kuitenkin vastauksen. Ja sitten minun täytyy selittää tämä, jota kaikki ymmärtävät, mistä puhun. Ja tämä on Frontexille. Ja tämä on erittäin tärkeää, kun ajatellaan budjetin valvontaa. Itse olin esittelijä, olin esittelijä virastojen osalta viime vuonna ja sain tietoja siitä, että jotkut jäsenvaltiot pelaavat pelejä, kun katsotaan alu- laivoja joillain merillä, en nyt puhu, en kerro mistä merestä on kysymys, mutta viime vuonna sitten ymmärsin, etten ottanut sitä asiaa esille, koska sain vakuutukset virastolta, että he olivat katsomassa ja tarkastelemassa käytäntöä ja tekevät kaikkeken, jotta voitaisiin välttää tällaista, koska tämähän tarkoittaa, että jos ei ole aluksia ja lentokoneita siellä, missä ne tarvitaan, koska ne ovat käytössä muussa jäsenvaltiossa, niin sitten ne aina palaavat Frontexiin. Eli sieltä pyydetään EUn resursseja, eli EUn rahoja, joita käytetään operaatioon, joka voitaisiin hoitaa tässä jäsenvaltiossa ihan omin voimin. Eli Frontexille kysymys. Mitä te teette varmistaaksenne, että tällaista ei tapahdu? Kiitos. Kiitos. Kolega Stjavski, kaksi minuuttia myös. Eh, nejdříve budu mít otázky na... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on muutama kysymys kaikille virastoille. Aivan aluksi, kuten tiedätte, minä eh, vierailin Viinissä ja sain paljon äh, Ähm, kritiikkiä kollegoilta, äh, sillä minua kiinnosti hyvin paljon se, mitä teette ja kuinka toimitte. Siksi minun puheenvuoroni jatkuu siitä, mihin edustaja Sarvamaa päätti kysymyksensä. Ja toivokseni olen tässä positiivinen. Ensinnäkin haluaisin kommunikoida teidän työstänne. Haluaisin saada sitä enemmän tietoa jotta voisi löytää mitään tietoa internetistä, niin tämä on tällaista salapoliisityötä. Sellainen virasto, joka on viisi vuotta ollut olemassa ja silti sen toiminnasta ei ole mitään tietoa saatavilla. Tämä on todella häpeällistä. Usein meistä näitä kysymyksiä siksi, että me emme kerta kaikkiaan tiedä vastauksia. Minä en löytänyt mitään tietoa vain sen, että äh, todellakin täällä nyt on uusi sukupolvi poliitikkoja, toimissa, jotka kysyvät kysymyksiä ja haluavat niihin vastaukset. Ja sitten EIT, innovaatioteknologian instituutio, talousarvio on erittäin huonosti toteutettu, enkä halua kuulla mitään siitä, että te olette liian uusi virasto. Ja sitten ERA, rautatievirasto, tämähän on tehotonta, kuten Schmidt sanoi, e lisa kommunikaatio hyvin rajattua, sosiaalista mediaa ei käytetä, verkkosivu on vain englanniksi saatavilla. Ja kaikkein vakavinta on se, että tällä virastolla on kolme toimipaikkaa, tai siis sillä on pääsillinen toimipaikka Tallinnassa, yksi Strasbourgissa ja sitten vielä yksi Itävallassa. Ja sitten Eurofond. Meillä ei ole vielä Irlannista mitään tietoa. Miksi? Selittäkääpä tämä Muuten teidän virastonne toimii erittäin hyvin ja tämähän on hyvä asia ESMA. Nettisivua ei ole ainakaan sellaista, joka olisi monilla kielillä olemassa, ei virallista Facebook-sivua, miksei? Seuraava kysymys. Miksi teidän palkkaluokkanne ovat niin korkeat ja teidän, myöskin teidän näkyvyyden on erittäin, erittäin huono. Kiitoksia. No. Kollegi Chair for the floor. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Ja Benetekin nimissä hän ei päässyt tämän iltapäivän kokoukseen. Ensimmäinen kysymys Frontexille. Frontexissa on ongelma, joka liittyy henkilöstöön. Frontexilla ei ole riittävästi henkilöstöä hoitamaan tiettyjä kysymyksiä, vaan pyritty ratkaisemaan ongelma, joka liittyy valitusmekanismeihin ja Frontex pahoittelee inhimillisten resurssien puutetta, vaikka virasto on jatkuvasti saanut kasvavan budjetin siitä lähtien, kun virasto perustettiin. Toisin sanoen Katsotaanko tässä huonoa priorisointia? Voiko syynä olla enää henkilöstön puute? Aikaisemmin on ollut myös hankala täyttää paikkoja, jotka ovat tyhjänä. Ja sitten elintarviketurvallisuus. Jos ajatellaan vuotta 2012, Euroopan parlamentti vaatii, että elintarviketurvallisuusvirasto ottaa käyttöön kahden vuoden varokauden, joka liittyy maatalous- ja elintarviketuotannon yhteyksiin ajatellen teollisuutta tai järjestöjä tällä saralla. Voisiko vastuullinen tilintarkastustuomioistuimen jäsen kertoa meille, miten on täytäntöön pantu tätä toimia ja miten suurta henkilöstön määrää tämä määräys koskee. Kiitos. Kiitos paljon. No nyt ongelmana on se, että kaikille virastoille olisi annettava puheenvuoro. Pyydän puhumaan lyhyesti kolme minuuttia. Enimmillään muistuttaisin ehkä, voisitte katsoa, eikö sieltä olisi muutama mielenkiintoinen seikka alustuksessa näin aluksi. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä hyvistä kysymyksistä ja haluaisin kiittää myöskin esittelijää tästä mietinnöstä. Ensinnäkin resurssit. Meillä on paljon esimerkkejä, mutta viittaan vain asiakirjaan toinen 9.2014, joka käsittelee erillisvirastoja. Niissä puhutaan resursseista, ydintehtävistä. Pyysimme, että virastot kertovat tilanteestaan, mutta myöskin pyytäisin, että kollegani Mendes antaisi yhden esimerkin omasta työstään, jotta saisitte kuvan nyt siitä, mikä tilanne on. Just to the question. Niin tämä kysymys, joka liittyy tähän. Eli meillä on paljon esimerkkejä tästä asiakirjoissamme, mutta nyt kun kieli on paljon enemmän käytössä, esimerkiksi käännöskeskuksen on täytynyt palkata lisää kääntäjiä, ja sehän oli sitten ristiriidassa tämän henkilöstöleikkauksen kanssa. Ja sitten maiden kattavuus tutkimuksissa ja koskee virastoja. Tämä koskee esimerkiksi rautatievirastoa. Eli tähän menee lisärahoja, jos haluamme täyden kattavuuden kaikista ehdokkaista. Ja sitten lainsäädäntöprosessi parlamentissa, jos sieltä kysytään jotain ja halutaan uusi foorumi, jossa jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä, esimerkiksi pimeän työn torjunnassa, niin sitten voidaan sanoa, että tähän ei mene resursseja, mutta jos resursseja pitää tähän sitoa, niin se on kyllä välttämätöntä. Eli tässä pari esimerkkiä. Kiitoksia. Sitten muut kysymykset. Hankkimismenettelyt. Me teemme yhteistyötä läheisesti komission kanssa ja me keskustelemme myöskin siitä, miten virastoissa voidaan tehdä tiivimpää yhteistyötä virastoklustereissa, kun niillä on erityistehtäviä. Esimerkiksi perusoikeusvirasto tekee yhteistyötä villan sukupuoliviraston kanssa. Ja budjettikysymykset Smithiltä. Me valmistelemme budjettia virastoille ja sitten toimitamme nämä ehdotukset komissioon, joka ehdottaa sitten kokonaisbudjettia parlamentille ja neuvostolle – Tietysti nämä puutteet, joista puhuitte, niitä saattaa esiintyä tässä prosessissa. Ja tietysti voi sitten kysyä, että paljonko virastojen pitäisi olla mukana tässä prosessissa, millaista vuoropuhelua pitäisi käydä, ja aina on parantamisen varaa. Meidän täytyy selventää tiettyjä näistä kysymyksistä, jotka otitte esille. Niin sitten tämä päästöraportti. Voisimme katsoa tosiaan, miten voisimme toimia yhdenmukaisella tavalla tulevaisuudessa. Eli täytyy kuunnella, mikä on teille hyödyllistä, mistä tiedoista on teille hyötyä. Ja sitten hienoa, että näemme teidät Viinissä ja muita kollegoita varmaan tulee tuleviin kokouksiin, verkoston kokouksiin. On hienoa, että parlamentin jäseniä on kokouksissamme joko pääkonttorissamme tai sitten täällä Brysselissä. Ja olette ihan oikeassa, eli viestintää nettisivuilla voitaisiin parantaa. Ja kiitoksia, että kannustatte meitä ja katsomme sitten, millä tavalla voimme parantaa. Sille ei ehkä ollut kysyntää niin paljon ennen, mutta on hienoa, että on kysyntää, eli tämä on hyvä kannustin meille. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijä. Ja, vielen Dank. Kiitos paljon. Kysyvätkö kollegat vielä sitten uudestaan lyhyt aikaraja joka tapauksessa ETN e johtaja? Paljon kiitoksia. Aloitan näistä kahdesta kysymyksestä, jotka koskevat eh, talousarvion eh, toteuttamista ja eh, viraston uutuudesta. 90 7 prosenttia toteutustaso meidän virastossamme on ollut talousarvion osalta 2013. Tämä liittyy myöskin virhetasoihin. Ja sitten kysymys siitä, onko virastomme uusi. Ehkä tämä ei ollut selkeää alkupuheenvuorossani. En väitä, että tällä hetkellä näin olisi, mutta vuonna 2013 tuolloin tarkastuksen hetkellä hän arvioitiin vuoden 2012 tapahtumia. Tämä oli vasta toinen täysi toimintavuotemme ja olimme suhteellisen nuori virasto silloin. Nyt mielestäni EIT on jo vakiintunut virasto toiminnaltaan ja se on hyvin paljon parantanut menettelyjämme ja myöskin tilintarkastustuomioistuin on havainnut ja todennut tämän positiivisen kehityskulun. Eli vuonna 2012 kyllä olimme uusi, mutta emme nyt enää. Sitten henkilöstövaihtuvuus, joka tuotiin esiin. Tämä on ollut vakava ongelma itse asiassa ja aivan oikein huomioissanne se tuotiin esiin. Me tällaisen lähteville työntekijöille suunnatun haastatteluprosessin loimme, että voisimme saada tietää, miksi henkilöstön vaihtuvuus on ollut menneisyydessä näin suurta. Tässä kävi ilmi neljä suurta, yksi suurta syytä. Äh, yksi niistä oli se, että selkeitä uranäkymiä e it ei ollut, koska emme voineet tarjota ihmisille Ähm, vakituisia työsuhteita, monet mainitsivat tämän sitten työolosuhteet olivat vaikeat, paljon epävakautta myöskin hallinnossa ja hyvin, hyvin raskas työtä, jotka, koska henkilökunta oli vähän ja ne, jotka meillä toimivat, joutuvat kattamaan nekin tehtävät, joita ei ollut vielä täytetty. Ja sitten äh, palkka pakkauspaketti ei ollut kovinkaan houkutteleva, sillä Unkarissa tämä korjauskerroin aiheuttaa sen, että palkka on melkoisen matala verrattuna muihin jäsenmaihin ja verrattuna elinkustannuksiin. Sitten oli muuta yksityis, yksityisiä syitä, mutta me olemme ryhtyneet toimiin, jotta tämä henkilöstön vaihtuvuus saada, saataisiin hidastettua. Me olemme toimeenpanneet monia toimia tämän haastatteluprosessin jälkeen ja viime vuonna loimme äh, tällaisen äh, palkitsemis- äh, ja tämä on jo tuottanut tulosta, siis näemme jo positiivisia kehityskulkuja EIT-stä ei ole viime kesän jälkeen lähtenyt ketään ja itse asiassa meillä on 15 prosentin henkilöstön lisäys, meillä on kuusi uutta henkilöstön jäsentä ja toivomme, että tämän vuoden loppuun mennessä meidän henkilöstömme on täysimääräinen. Paljon kiitoksia, toivottavasti tämä vastasi tyhjentävästi kysymyksiin. Ajas for Frontex, pitää. Sitten Frontexin edustaja Alias, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee heikkouksiin järjestelmässä – Tämä liittyy julkisviranomaisiin, joilla ei ole keskitettyä järjestelmää tilitarkastuksen osalta. Ja tästä on syntynyt ongelmia. Mitä tulee toimimme kesällä 2013, niin silloin yksityisen julkisuuden sektorin edustajia oli noin 13 prosenttia tähän pyyntöön ja hajautettu tilinpitojärjestelmä, jos voin siitä sanoa jotain Italiassa e- esimerkiksi, se on yksi kohdemaa operationaalisesti. Me olemme sisäministeriön kanssa yhteistyössä, kun se saa apurahaa Frontexilta, mutta yksittäisten apurahojen toteutus hoidetaan hajautetusti eri poliisitoimien välillä. Frontex valitettavasti ei pysty vaikuttamaan kansallisiin päätöksiin, joiden pohjalta yhteistyö hoidetaan Frontexin kanssa. Tämä on jäsenvaltion tehtävä tehdä näitä päätöksiä. Mitä tulee siihen, miten välineitä käytetään tai tarjotaan käyttöön. Ennen kuin resursseja käytetään, me katsomme teknisiä tilanteita, sitä mitä jäsenvaltiot tarjoavat, ottaen huomioon tässä tekniset vaatimukset. Me otamme huomioon kaikkein keskeisimmät, meille tärkeimmät ja katsomme, mitä voitaisiin käyttää meidän hankkeessamme. Eli sataprosenttisesti ei voida taata, että käy uudestaan, ettei käy uudestaan niin kuin arvon jäsen täällä esitti, mutta – yritämme estää sen mahdollisuuksien mukaan. Mitä tulee täysin toimivaan valitusmekanismiin, se tulee suosituksesta, se liittyy suosituksen, jonka oikeusasiamies on tehnyt jokin aika sitten. Emme ole kieltäytyneet tämän mekanismin käyttöönotosta resurssipulan takia. Me olemme pyytäneet oikeusasiamiehen kanssa tapaamista, että voitaisiin selvittää, mihin on tarkoitus keskittyä tässä välitysmekanismissa, koska on vain epäselvyyttä, onko meillä tällaisen mekanismin aloittamisen mandaatti. Eli tarvitsemme lisäselvitystä oikeusasiamiehen kanssa. Sitten katsotaan, miten täytäntöönpano voidaan hoitaa. Ja sitten Frontexilla on oma nettisivunsa – Facebook-sivunsa, ei viraston itsensä, vaan yhden keskeisen Frontexin tapahtuman osalta meillä on YouTube-kanava, joten tätä, tämän verran voi raportoida tästä aiheesta. Kiitos. Tekalowski för EU-liisan e e nimissä. Mm-hmm. Mm, eh, thank you, eh, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Asetuksessa on määritelty kolme toimipaikkaa, eli emme nyt pysty vielä tekemään paljon, vaikka tiedämme näistä hallintokustannuksista ja yritämme käyttää resursseja tehokkaasti käyttämällä uutta teknologiaa, esimerkiksi videokonferensseja, joita käydään päivittäin Strasbourgissa ja Tallinnassa. Sitten nettisivut. Vuonna 2014 perustimme nettisivut. Se on tällä hetkellä vain yhdellä kielellä, mutta me kehitämme sitä eteenpäin tänä vuonna. Ja se on sitten englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja viroksi loppuvaiheessa. Kiitos. Frau Ross, Esma, bitte. Frau Ross, Esma. Kiitos samaan aiheeseen nettisivuista. Me käymme prosessia läpi, jotta voisimme parantaa nettisivuja. Ai, anteeksi, puhun saksaa. Anteeksi. Puhuja vaihtaa englantiin. Käymme läpi prosessia, jolla parannetaan nettisivuja. Olemme aloittaneet hankkeen tämän toteuttamiseksi. Nettisivujen keskeisin sivu on englanniksi, mutta pyrimme antamaan keskeisiä tietoja myös muilla kielillä. Meillä ei ole Facebook-tiliä, olemme Twitterissä, LinkedInissä, mutta hyvä ehdotus on katsoa myös tuota Facebook-puolta. Ja mainitsitte kysymyksen korkeista palkkaluokista. Olikohan se minulle, kun en ole tietoi, tietoinen sitä, että meillä olisi palkkaluokat erityisen korkeita, mutta kahdenvälisesti voimme varmasti asiaa vielä selvittää. Tenerän edustaja, olkaa hyvä. Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin palaisin Schmidtin kysymykseen. Kuulin sen viime viikolla viisi kertaa liikennevaliokunnassa ja toistaisin, että rautatieviraston toiminnot keskittyvät Valansianiin, eli kaikki viraston henkilökunta on töissä pääpaikassamme Valansianissa. Ja meillä on myöskin konferenssitilat sidosryhmillemme Lillessä. Tämä on poliittinen päätös, ja ikävä kyllä virasto ja minä emme pysty tekemään asialle mitään. Eli jos poliitikot haluavat tätä muuttaa, niin tehkää uusia päätöksiä, niin me panemme ne täytäntöön aikanaan. Sitten toinen kysymys, rekrytointimenettely. Minulla on tässä johtaja vieressäni. Me olemme katsoneet tätä asiaa ja me sitten olemme vähän tiukempia menettelyssä ja siinä liitämme nämä kriteerit sitten näihin kuulemisiin ja koko rekrytointiprosessiin. Sitten verkkosivustomme Kuten muillakin virastoilla, me olemme nyt parantamassa sen ulkonäköä, ja jos teillä on jotain vinkkejä tämän suhteen, niin ne ovat tietysti tervetulleita. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos paljon. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten haluaako tilintarkastustuomioistuin käyttää vielä puheenvuoron? Olkaa hyvä. No ihan yksinkertaisesti vain kommentoisin kysymystä, jonka edustaja Scholz otti esiin eturistiriidasta – Haluaisin sanoa, että tilintarkastustuomioistuin pitää säännönmukaisesti tätä asiaa silmällä kaikessa työssä, myös tilintarkastuksessa, joka kohdistuu virastoihin. EFSAn osalta ei ollut tarpeen kommentoida erityisesti eturistiriita kysymystä, mutta tiedämme, että siellä on rekisteröity parannuksia politiikan täytäntöpanossa – ja säännöissä, jotta voitaisiin estää eturistiriidan riski. Mitä tulee seurantakertomukseen, erityiskertomukselle, joka koski eturistiriitaa, niin yleensä tilintarkastustuomioistuin antaa riittävästi aika erityiskertomuksen jälkeen ennen kuin seurantaan lähdetään ja eturistiriita. Kertomus on parin vuoden ikäinen joten nyt ei ole vielä suunniteltu seurantaa. Ei ainakaan tämän vuoden työohjelmassa, ehkä ei myöskään ensi vuoden. Mutta sitten muistiin tämän kommentin, joka liittyy seurantaan. Kiitos. eu komission puolelta monet pääosastot ovat edustettuina. Haluaako joku teistä käyttää puheenvuoron? Ilmeisesti ei. Kiittäisin kuitenkin sitä, että tulitte paikalle. Esittelijälle olisin antanut puheenvuoron, mutta ilmeisesti hän ei sitä halua, joten kiittäisin virastoja oikein sydämellisesti sitä, että saimme käsiteltyä esityslistan kohdan yhdeksän. Joka tapauksessa olemme keskusteluyhteydessä, jos lisäseurantaa halutaan, jos on lisäkysymyksiä, joita ei ehditty esittää, niin voisitte ehkä lähettää ne sihteeristölle. Voimme välittää ne sitten vastuullisille virastoille edelleen. Seuraavana esityslistan kohta 10. Yhteisyritykset. ja ITER ja IMI So. Und vom, genau. Also ich möchte, ich unterbreche Sie ungern, aber wir müssen wirklich. En mielelläni haluaisi keskeyttää teitä, mutta meidän on jatkettava, joten olisi hienoa, jos voisin pyytää todella teitä poistumaan salista hiljaisuuden valitessa. Ich würde gerne weitermachen, weil wir weitermachen müssen. Minun on nyt ihan pakko jatkaa kokousta. Pyytäisin, voisitteko lähteä salista ihan hiljaisesti. Nicht zu Mr. Galea, the floor is yours. Herra Galea, teillä on puheenvuoro. Chair. Uh, members of Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet. Äh, kuten aikaisemmassa tapauksessakin 16.12.2014 äh, Euroopan unionin virallinen lehti on täysin omistettu äh, tilintarkastustuomioistuimen vuotuiselle raportille koskien tilien luotettavuutta ja toimien laillisuutta niiden taustalla ja niiden säännönmukaisuutta. Tämä on joulukuun 2013 tarkastus ja näiden raporttien yhteenveto. Yhteisyritykset ovat yrityksiä, joissa komissio tuo julkisen ja yksityisen sektorin toimijat, yliopistomaailmat ja tietyssä tapauksessa myöskin jäsenmaat yhteen. Euroopan unioni tekee komission kautta osansa ja tämän lisäksi myöskin yrityinen sektori rahoittaa näitä toimijoita yhteisyritykset suorittavat. Yhteisyritykset ovat hyvin näkyviä ja ne ovat tärkeässä roolissa, kun tutkimuspolitiikkaa toimeenpannaan erityisesti aivan etulinjan teknologioissa, kuten fuusioenergian, nanoelektroniikan, puhtaamman liikenteen, ähm, Euroopan yhteisen ilmatilan, innovoivan lääketieteen ja muiden vastaavien alojen kohdalla. Tämän vuoksi Euroopan unioni vivuttaa tärkeää, tärkeää osallistumista näillä alueilla. Tämä on tärkeää kansalaisille ja myöskin tärkeää tutkimuksen ja kehityksen alalla, että voisimme tukea kasvua ja työllisyyttä. Vuoden 2013 tilitarkastus sisälsi sekä taloudellisen tilien että sääntöjen mukaisuuden tarkistuksen. Tilin tarkastustyössä expost-arviointiin kiinnitettiin erityistä huomiota yhteisyritysten ja niin yksissä olevien yritysten kohdalla tämä expost-arviointi varmistaa sen, että tukikelpoisuus on otettu huomioon yhteisyrityksissä. Tilintarkastustuomioistuin havaitsee, että kaikki yhteisyritykset ovat toimittaneet luotettavat tilit kolme sai perustelun lausunnon 2013 tileistään ja muut, muiden yhteisyritysten kohdalla korostettiin toimien laillisuutta ja sen mukaisuutta tilien taustalla. Nämä, näiden kolmen yhteisyrityksen varaumaa sisältävät lausunnot ovat ex post-arvioinnissa, ex post-tilitarkastukset, jotka liittyvät innovoivan lääketieteen yhteisyritykseen. Tämä koski kahden prosentin kynnysarvoa Tämä lausunto on sama kuin vuonna 2012, vaikka havaittiin, että virhetasossa on parantumista tapahtunut. Se laski 5,8 prosentista vuonna 2012 mm, vuoteen 2,3 prosenttiin vuonna 2012. Yhteisyritykset Artemis ja Eniak, niiden kohdalla Exposta tilintarkastus on lykätty koska riittävää tietoa ei saatu expos tarkastuksen osalta kansallisesti, jotta voitaisiin varmistaa se, onko toimittu tehokkaasti. Tämä lausunto on samantyyppinen kuin se, joka vuoden 2012 tilien kohdalla tehtiin, vaikka edistystä on tapahtunut tiedon saannin osalta kansallisen rahoituksen vastuuviranomaisilta. Tässä erityiskysymyksessä haluaisin tuoda esiin sen, että ex tilin tarkastus joka tehtiin uuteen yhteisyritykseen, joka on syntynyt Artemisen ja Eniakin eh, yhteen liittymänä vuonna 2014, on samantyyppinen kuin ne ekspostilintarkastukset, joita tehtiin muiden yhteisyritysten osalta, eli ähm, helkoitusti kansallisten viranomaisten kanssa yhteisyritysten pitäisi näin pystyä välttämään ongelmat, joita koituu siitä, että ex post arviointia eh, tekevät kansalliset eh, tilintarkastajat. Tilintarkastustuomioistuin on antanut eh, ITER-yhteisyrityksen kulujen eurooppalaiselta osuudelta huomionsa. Ja vuonna 2013 osalta haluaa kirjoittaa, kiinnittää lukijan huomioon erityiskertomukseen – haluamme kiinnittää lukijan huomioon sellaisen asian, joka ei ole materiaalinen virhe, eikä siis ähm, varauma sisältö täydentävää lausuntoa mutta se on kuitenkin tärkeää, että pitäisi korostaa näiden lausuntojen lisäksi. Tilintarkastustuomioistuin teki lisähuomioita tärkeiden asioiden korostamiseksi ja sen selventämiseksi, että monilla aloilla voitaisiin parantaa toimintaa, kuten budjetin toimeenpanossa, mm, sisäisessä valvonnassa, eturistariitojen estämisessä ja seurannassa ja raportoinnissa, joka liittyy immateriaalioikeuksiin toiminnan osalta. Nämä huomiot on luoteltu yhteisyrityksiä koskevassa yleiskertomuksessa, mutta yksityiskohdat ovat myöskin tiivistelmän liitteessä kaksi saatavilla Positiivista kehitystä on tapahtunut, vaikka parantamisen varaa yhä on olemassa. Menettelyjä voitaisiin parantaa erityisesti liittyen ex post tilintarkastusstrategiaan ja tiettyihin kulujen rajoitusmekanismeihin. Tilintarkastustuomioistuin on lukenut komission toisen puoliväliarvion johtopäätöksen ja havainnut, että huomiot ovat olleet myönteisiä jokaisen yhteisyrityksen kohdalla. Lopultakin haluaisin tehdä lyhyen huomion liittyen muutoksiin, jotka tulevat vaikuttamaan operatiiviseen puitteistoon, joka koskee sekä yhteisyrityksiä että sitä, tapaa, jolla tilintarkastustuomioistuin tulee toteuttamaan tulevaisuudessa tilintarkastuksensa. Kuten tiedätte, neuvosto hyväksyi toukokuussa 2014 tulevan sukupolven yhteisyrityksiä koskevat säännöt. Suurin osa niistä toimii Horisontti 2020 ohjelman puitteistossa. Kaksi uutta yhteisyritystä myöskin luotiin. Bio, teollisuus ja Shift to Rail yhteisyrityskeskusteluja on käyty jo näiden yhteisyritysten vastuullisuusmallista, erityisesti siinä suhteen, että erillinen vastuuvapauden myöntämismenettely otettaisiin käyttöön. Nämä varanhoitoasetuksen artiklan 2 mukaisesti toimivat yhteisyritykset tulevat olemaan vastuussa ja niiden tilit tulee vuonna 2014 vuoden 2014 tavoin tarkastamaan yksityinen tilintarkastusyritys, tilintarkastustuomioistuin tulee oman kertomuksensa antaessaan ottamaan huomioon tämän yksityisen tilintarkastusyrityksen raportit. Paljon kiitoksia. Odotan mielenkiinnolla kysymyksiä. Kiitos. Kiitos paljon. Me olemme ikävässä tilanteessa, kun meillä on aikapainetta. Siksi toivoisin, että rajoitatte puheaikanne kolmeen minuuttiin eli erittävästi aikaa, että luette kaikki muistiinpanot, vaan pyytäisin, että esitätte keskeisimmät aikaansannokset. Muuten olemme liikaa myöhässä. Herra Virt, olkaa hyvä. Uh, it is indeed uh, uh, not the first time. Tämä ei tosiaankaan ole ensimmäinen kerta, kun tilintarkastustuomioistuin on laatinut lausunnon – Tästä syystä, mitä tulee oikeudellisuuteen ja transaktioiden säännöllisyyteen. Jäsenvaltiot osittain myöskin rahoittavat näitä toimia ja ne maksavat enemmän kuin EU ja ne vastaavat myöskin näistä kustannuksista. Näissä oloissa on mahdollista katsoa millaista työtä kansallinen viranomainen on tehnyt ilman tilintarkastusta. Ja peruskirja ei anna yhteisyritykselle valtuuksia tarkastaa kansallisia rahoitusjärjestöjä. Meillä on näitä delegoituja ex post toimia näissä rahoitusorganisaatioissa, mutta tilintarkastustuomioistuin hyväksyy sen, että kansalliset menettelyt kustannusten sitten havaitsemisessa voivat toimia, mutta yh- yhteisyritysten pitää tästä toimittaa todisteita. Näin on toimittu viime vuosina. Olemme ryhtyneet lisätoimiin ja vuonna 2013 me katsoimme, kuinka paljon transaktioita tarkistetaan jälkikäteen kansallisella tasolla – ja ne olivat yli 50 prosenttia kaikista transaktioista, jotka tarkistetaan. Ja myöskin virhetaso on ollut hyvin alhainen. Kuitenkaan meillä ei ole näyttöä siitä, millaisia menettelyitä jäsenvaltiossa on käytetty. Olemme täydentäneet näitä tietoja vuonna 2014 laatimalla luettelon, jossa on tärkeimmät elementit ex post-tarkastuksesta, joka antaa riittävät takeet. Toimitimme tämän tilintarkastustuomioistuimeen ja sitä on sovellettu sitten kansallisten rahoitusviranomaisten kanssa. Ja me olemme nyt arvioineet Belgia ja Itävaltaa, ovat keski, sitten Saksa ja Ranskan suuria maksajia ja Romania pieni maksaja. Ne kattavat 54,1 prosenttia kaikista apurahoista, joita on myönnetty. Ja me totesimme, että on riittävästi näyttöä meidän mielestämme siitä, että nämä takeet ovat kohtuulliset. Me jatkamme tätä toimintaa tänä vuonna ja muistuttaisin, että kussakin organisaatiossa on 13 työntekijää ja meidän täytyy tehdä tämä muiden tehtävien lisäksi. Eli me jatkamme ja 2015 pääsemme yli 90 prosenttiin kaikista apurahoista, kun olemme katsoneet näitä menettelyitä. Ja ensimmäinen lokakuuta me Brysseliin kutsuimme kansallisten viranomaisten edustajia, komission edustajia ja sitten tilintarkastustuomioistuimen edustajia. Kävimme keskustelua ja katsoimme millaisia järjestelmiä on käytössä, keräämme siitä millaisia odotuksia on ja havaitsimme hyviä käytänteitä. Ja me jatkamme tätä. Eli odottelemme, että todisteet, joita me saamme kerättyä, tällä kertaa toivottavasti sitten tyydyttää tilintarkastustuomioistuinta. Kiitos. Kiitos paljon. Imin edustaja, olkaa hyvä. Kolme minuuttia pyydän. Thank you very much. Kiitos oikein paljon Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta kaiken kaikkiaan myönteisestä lausunnosta. Näyttää siltä, että olemme edenneet hyvin viimeisen vastuvapausmenettelyn jälkeen. Kuten ehkä olette huomanneet, virhetaso on kutistunut 5,8 prosentista 2,3 prosenttiin vuonna 2013. Totta kai tämä on yli 2 prosentin tavoitteen edelleen, mutta – hyviä tuloksia on saatu niistä toimista, joihin on ryhdytty emissä. Virhetaso liittyy siitä, että mukaan on tullut sellaisia, joilla ei ole kokemusta imistä tai tutkimuksen seitsemännestä puiteohjelmasta potilasjärjestöjä esimerkiksi, joten me lähdemme toimiin, jotta voimme tukea näitä yksikköjä jotta ne voivat paremmin noudattaa sääntöjä. Esimerkiksi meillä on julkiset suuntaviivat nettisivuillamme ja me myös järjestämme PK-yrityksille ja muille edunsaajille koulutusta ja tätä koulutusta jatketaan. Viimeksi tällainen tapahtuma oli marraskuussa, siellä oli 60 osallistujaa ja toinen on nyt suunnitteilla maaliskuulle. Tietenkin oikaisevat toimet ovat tärkeitä, kuten takaisinperintä. perintä. Tämäkin varmasti auttaa tulevaisuudessa. Tällä hetkellä meillä on jälkikäteistarkastuksia 40 prosenttia tarkastetaan ja tietenkin varoja vaaditaan, peritään takaisin silloin, kun se on tarpeen. Olemme iloisia siitä, että tilintarkastustuomioistuimen kannanotto varanhoitomme oli myönteinen. On tärkeää todeta myöskin, että tilintarkastustuomioistuimen luottamuksessa keskitytään riskeihin, mutta lisäksi pitäisi katsoa sitä, tarjoaako IMI hyvää vastinetta rahoille yhteiskunnalle. Mielestäni on otettava huomioon ne edut, joita meiltä saadaan. Ajattelen esimerkiksi uusia hoitomuotoja yhteiskunnassamme ja myöskin niin, että luodaan kilpailukykyinen ympäristö tälle tieteenalalle. Kiitos. Kiitos. Iterin edustaja, olkaa hyvä. Kolme minuuttia. Committee, dear rapporteurs and... Hyvä puheenjohtaja, hyvä valiokunta, hyvät esittelijät, kiitokset tästä mahdollisuudesta esitellä saavutuksemme tässä kontekstissa ja liittyen tilintarkastustuomioistuimen huomioihin. ITER-yhteisyritys on kansainvälinen tiedeprojekti, valtava projekti, jolla on seitsemän kumppania ympäri maailman, ja nämä seitsemän kumppania ovat seitsemän organisaatiota luoneet. Äh, fuusioenergiaprojekti on näistä yksi, ja kaikkia tätä työtämme kansainvälinen ITER-organisaatio koordinoi, se tunnistaa ne tarpeet, joita meidän pitäisi täyttää ja saavuttaa – Kyseessä on fuusioenergian käyttö. Tämä tulee mahdollistamaan ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun ja myöskin varmistamaan sen, että meillä on mm, energiavaroja käytössämme. Tämä vaikuttaa myöskin kasvu- ja työllisyyteen, sillä ITER-projekti vaatii korkean tason teknologiaa ja tämä projekti on teknologisesti erittäin haastava. Kyseessä on myöskin ennalta näkemätön kansainvälinen yhteistyöprojekti, jossa seitsemän organisaatiota ympäri maailman joutuu tekemään yhteistyötä hyvin teknisesti haastavan aiheen parissa ja myöskin hallinnoinnilta tämä on hyvin äh, haastavaa. Tämä keskusorganisaatio määrittelee tavoitteemme, jotka meidän pitää saavuttaa, mutta jokainen kansallinen organisaatio ähm, joutuu ähm, tarkastelemaan sitä, kuinka tämä äh, tavoite saavutetaan. Me olemme saaneet kansainvälisestä organisaatiolta arvion, jossa heikkouksia kävi ilmi. Yksi näistä on vaatimus muut muuttaa, tehdä muutoksia. Ja nyt, koska olemme muuttamassa rakennuksesta toiseen, tämä on myöskin hyvin haastavaa kustannuksen vuoksi ja sitten Fukushiman onnettomuus vuonna 2011 on lisännyt teknisiä vaatimuksia, joilla pyritään varmistamaan se, että tämä ydin laitos, jota me rakennamme, on turvallinen. Tilintarkastustuomioistuin on kiinnittänyt kuluulottuvuuteen huomionsa ITER-projektissa. Tämä liittyy läheisesti aikatauluumme ja siksi aloittaisin aikataulusta. Nykyinen aikataulu ei ole realistinen kaikki kahdeksan organisaatiota, nämä kotoperäiset virastot ja muut organisaatiot ovat tämän tunnistaneet ja myöskin riippumattomat arvioijat ovat vahvistaneet tämän. Se, että aikataulu ei ole realistinen, johtuu suurelta osalta siitä, kuinka epäkypsää päätöksentekoprosessi oli, mutta myöskin näistä vaatimuksista, joita meillä on, sillä kyseessä on todellakin ensimmäisen kerran tehtävä ähm, ennen näkemätön kansainvälinen yhteistyöprojekti äh, ydinenergian äh, alalla. Siksi meidän aikataulumme arvioidaan nyt arvioidaan uudelleen ja kansainvälinen ITER-neuvosto tänä vuonna arvioi aikataulun. Kun realistinen aikataulu on saatu aikaan, olisi sopivaa myöskin tehdä syvällinen kuluarvio, sillä nämä kaksi puolta liittyvät toisiinsa hyvin läheisesti. Kulut ovat myöskin riippuvaisia suunnittelusta, kuten mainitsin, ja myöskin tästä kansainvälisestä organisaatiosta ja sen kyvystä puuttua tilanteisiin, jotka eivät ole aivan sujuneet suunnitelman mukaisesti. Kuitenkin me pyrimme tulevaisuudessa rajoittamaan kuluja suuresti sekä kansainvälisen organisaation kanssa että äh, hankintojen alalla. Kiitoksia. Kiitoksia. Esittelijä on Czarnecki ja niin, Czarnecki, olkaa hyvä. Dankeschön, Frau Vorsitzender. It's really late and... Kiitoksia puheenjohtaja. Kello on paljon ja puhun ihan lyhyesti Eli konkreettisia kysymyksiä Excelistä. Artemis ja ENIAC yhteisyritykset saivat perustelun lausunnon tilintarkastustuomioistuimelta kolme kertaa peräkkäin. Ja sitten ovat osa tätä Excel-yhteisyritystä. Tällä yhteisyrityksellä on ollut tärkeitä tehtäviä kun se on yrittänyt ratkaista näitä ongelmia. Mutta ECA on jälleen toimittanut perustelun lausunnon vuodelle 2013, koska se, sieltä oli tullut riittämättömästi tietoja ex strategioista Kun katsotaan näitä perusteltuja lausuntoja, niin voitteko selittää kantanne ja kertoa, mihin toimiin on ryhdytty tilanteen oikaisemiseksi. Ja sitten toinen, mitä toimia on käynnistetty, jotta voidaan välttää nämä samat ongelmat. Ja lopuksi, onko ECA katsonut, millä tavalla voidaan saada riittävät takeet, koska parlamentti on jo pyytänyt tuomioistuinta toimittamaan lausunnon tästä aiheesta. Ja sitten konkreettisia kysymyksiä yhteisestä teknologia-aloitteesta, innovatiiviset lääkkeet. Nyt toisena vuonna peräkkäin virhetaso on kahden prosentin kieppeillä. Ja sitten perusteltu lausunto tuli nyt kolmatta kertaa peräkkäin, vaikka virhetaso laski verrattuna edelliseen vuoteen. Millaisiin lisätoimiin on ryhdytty IMIssä, jossa voidaan vähentää virhetaso hyväksyttävälle tasolle? Ja sitten lopuksi tilinpitojärjestelmä järjestelmä ei vieläkään kata ex post-tarkistuksia, vaikka tästä asiasta puhuttiin jo edellisen vuoden raportissa. Milloin IMI odottaa tämän asian ratkeavan? Kiitos. Kiitos sitten sen heti perään. Olkaa hyvä. And I have been given the privilege to... Minulla on nyt kunnia Mm. ITERin suhteen pari-kolme lyhyttä kysymystä esittää, kun aika ei ole enää paljon jäljellä. Ensimmäinen liittyy asiaan, joka toitti jo esiin, aikataulukysymys, edistyminen ja se, koska tämä tulee valmiiksi. Voisitko kertoa tästä hiukan enemmän, tästä uudesta aikataulusta? Sanotte, että se esitellään kesäkuussa, mutta mitä teillä nyt on jo tiedossa? Toinen kysymykseni liittyy tähän immateriaalioikeuspolitiikkaanne. Vaikuttaa siltä, että tilintarkastustuomioistuimella on hiukan varaumia teidän lähestymistapanne suhteen. Voisitteko hiukan enemmän kertoa siitä, miksi olette omaksuneet tämän tavan käsitellä immateriaalioikeuskysymystä? Ja sitten kolmas kysymykseni liittyy siihen, että valtion kanssa tehtävä sopimus olisi pitänyt tehdä, joka tehtiin vuonna 2010 alun perin äm, Espanjassa. Äh, koska te uskotte, että tämä sopimus saataisiin täysin äm, toteutettua, että kuluja voitaisiin leikata? Verständnis. Meillä kaksi kollegaa, kollega Soltas. Kiitos paljon puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Minäkin haluaisin osoittaa kysymykseni ITERin edustajalle. Meidän mielestämme tämä on yksi vähiten taloudellisesti hyvin toimivasta hankkeesta, jota EU:ssa tuetaan. Se on myös ohjelma, joka myös vaikuttaa siten, että vähemmän rahoitusta saadaan muille tutkimushankkeille. Vuonna 2011 kustannukset nousivat yli sovitun katon ja näyttää siltä, että tulevina vuosina rahoitusta ei ole riittävästi. Monivuotisissa rahoituspuitteissa Iteria, ITERin budjettia ei leikata, mutta joitain leikkauksia tehdään vuoden 2020 jälkeen. Olemme nähneet, että ITERillä on ohjelmia – tai Teron ohjelma, joka ei toimi taloudellisesti kestävällä tapaa ja epäselvää, saadaanko siitä mitään tuloksia ylipäätään. Että minä haluaisin tietää, voitteko argumentoida jotenkin sen puolesta, että tämä yhteisyritys on hyvä investointi. Tosiasia on se, että kyse on valtavasta hankkeesta. Ja se meitä huolestuttaa. Näin suuret hankkeet voivat aiheuttaa ongelmia, jos ei niitä valvota hyvin tehokkaasti. Ei ainoastaan tilintarkastustuomioistuimen toimesta, vaan muidenkin toimielinten tuella. Pohdin sitä, ovatkohan nykyindikaattorit riittävät riittäviä kaikkien näiden hankkeiden arvioimiseksi. Kiitos. Minäkin olen puhujalistalla. Haluaisin tietää jotain varaamasta IMIN osalta. 59,4 euroa. Tämä liittyy jäännösvirhesuhteeseen ja näitä keskeisiä maksuvaatimuksia yksityisen ja julkisen kumppanuudessa. Tämä on keskeistä, eli EU tuo oman osuutensa mukaan, mutta yksityiset kumppanit eivät. Tämä aiheuttaa kyllä huolta, koska tämä liittyy ihan substanssiin nyt. Ja kysyisin myös, miten niin teidän työstänne saa niin vähän tietoa. Etsin kovasti ja löysin hyvin vähän. Kiitos. Revilt. Saatte vastausvuoron ensimmäisenä. <clears throat> Uh, Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys liittyy siihen, mitä on tehty ongelman ratkaisemiseksi. 2011, kun meillä oli, tuli tämä ensimmäinen perusteltu lausunto, niin me katsoimme, että kansallisten viranomaisten strategiassa katsotaan näitä välimaksuja ikään kuin esirahoituksena. Ja siellä katsottiin sitten, että loppumaksu on myöskin sellainen, joka voidaan tarkistaa. Ja yksi näistä kahdesta yhteisyrityksestä, Artemis, muutti strategiansa, joka sitten on hyväksytty ja sitä on sovellettu. Ja sitten Eniakissa päätettiin, että vaikka hankkeet eivät olleet riittävässä vaiheessa, niin kansallisten viranomaisten pitää kuitenkin tarkistaa kaikki transaktiot reaktiot otoksesta. Ja otos tehtiin noudattaen tuttua menettelyä, joka on tuttu jo seitsemännestä puiteohjelmasta. Ja me saimme hyvin nopeita viranomaisvastauksia ja sanottiin, että siinä vaiheessa nämä transaktiot olivat säännönmukaisia. Siellä on tapahtunut muutama virhe, jotka on korjattu, mutta ne eivät kuitenkaan johtaneet takaisin perintään koska tätä loppumaksua ei vielä ollut suoritettu. 2012 otimme edelleen otoksia ja yhteisyritys Artemis. Jotkut hankkeet olivat tulossa päätökseen ja siinä vaiheessa sitten otettiin käyttöön menettely, ylimääräinen kaavake, jossa jäsenvaltiot toteavat, mitkä hankkeet ovat olleet tarkistusten kohteina. Ja aloimme kerätä tietoja siitä, paljonko Expos-tarkistuksia oli tehty projektien loppuun saattamisen jälkeen. Ja valtaosa jäsenvaltioista toimi tekee 100 prosenttisia tarkistuksia Euroopan hankkeista, joissain valtioissa tehdään vielä otostarkistuksia, koska transaktioiden määrä on nyt poikkeuksellisen korkea. Mutta tuomioistuin kuitenkin teki perustelun lausunnon, koska emme saaneet yksityiskohtaista tietoa näistä menettelyistä, joita jäsenvaltioissa sovellettiin, kun siellä tehtiin näitä ex tarkistuksia Eli tämä oli tilanne vuoden 2013 lopulla, ja käsittääksemme tämä on syy tähän perusteltuun lausuntoon, ja vuonna 2014 sitouduimme sitten arvioimaan kaikkia kansallisia tilintarkastusmenettelyitä. 54 prosenttia transaktioista arvioitiin ja me jatkamme tätä työtä. Ja toivon mukaan, tämä nyt oli vissiin kolmas kysymys jo, eli odotamme, että Expost tulokset sitten arvioidaan. Ja jos tarpeen, niin sitten voidaan ryhtyä lisätoimiin ja voimme kattaa silloin lähes 100 prosenttia näistä mahdollisuuksista. Ja sitten Excel yhteisyrityksessä jatketaan näitä hankkeita noudattaen samoja rahoitussääntöjä kuin seitsemässä puiteohjelmassa. Eli meidän täytyy viedä nämä menettelyt loppuun asti ja meidän täytyy arvioida näitä menettelyitä ja varmistaa se, että kansalliset viranomaiset toimittavat meille oikeita tietoja. Meillä on täysin erilaiset puitteet nyt uudessa yrityksessä. Me olemme vastuussa tarkistuksista ja kustannuksista, emmekä odota mitään säännönvastaisuuksia. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos paljon. Seuraava Imi. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kunnioittavasti vastauksena ensimmäisen kysymykseen, joka koski virhetasoa. Kuten näette, virhetaso on merkittävästi laskenut viime vuodesta. Nyt olemme 2,3 prosentissa ja uskomme, että tämä lasku on toteuttamiemme toimien tulosta ja jatkamme näitä toimia. Olemme keskittyneet luonnollisesti erityisesti siihen, ettei näitä virheitä tapahtuisi alun alkaenkaan. Me jatkamme näitä ennaltaehkäiseviä toimia, kuten osallistujille suunnattavia workshop-tilaisuuksia ja myöskin annamme taloudellisia ohjeita, jotka ovat saatavilla myöskin nettisivuillamme ja pyrimme ex-antetarkastusten yhteydessä virheriskejä toteamaan tiliemme osalta. Ja luonnollisesti otamme myöskin huomioon ohjelmien ähm, tuensaajien tilanteen. Meillä on hyvin suuri katto ähm, tukien tukiin vastaamisen, pyyntöjen vastaamisen osalta noin 40 prosenttia tämä hyvin korkea taso. Ja 151 000 euroa tämä vastasi vuonna 2013. Luonnollisesti me tulemme kertomaan osallistuneille tuen saajille myöskin eri virhetasoista, eivät samat virheet enää toistuisi. Sitten liittyen kirjanpitojärjestelmään meillä on ollut kaksi äh, kirjanpidon äh, validointia, kattava validointi vuonna 2011 ja 2012, ja vaikuttaa siltä, että vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä me saamme tämän Expost-tilintarkastusarvioinnin toteutettua. Mitä tulee sitten 49 miljoonan jäännösvirhettä. Meidän täytyy palata tähän kysymykseen. Minut virkaa tekeväksi pääjohtajaksi 16 joulukuuta nimettiin, että tällainen 49 miljoonan summa ei kyllä soita mitään kelloja. Meillä on ollut tuensajien osalta 59 miljoonaa ja toiminnallisten kulujen osalta vuodelta 2013 meillä on 106 noin 106 miljoonan euron varaus, mutta luonnollisesti nämä luvut aina tarkastetaan ja validoidaan. Voimme mielellämme palata asiaan ja tarjota lisäselvennyksiä, jos tämän tarpeen. Kiitoksia. Iter, olkaa hyvä. Kiitos. Ensinnäkin kysymys aikataulusta. Sanoinkin jo, että nykyaikataulu on epärealistinen Tätä on tukenut Euroopan komissio, joka on kiinnittänyt toisten kuuden osapuolen huomion tähän. Syy tähän epärealistisuuteen on se, että osa elementtien aikatauluihin eivät päässeet vaikuttamaan ne, jotka täytäntöön täytäntöönpanevat, vaan haluttiin saada poliittisesti hyväksyttävä aikataulu, eikä työtä tekevillä ollut mahdollisuutta sanoa, että tämä ei ole realistista ajatellen resursseja. Nyt on käännetty tämä toisinpäin, eli ne, jotka tekevät työtä, antavat suoraan oman kantansa siihen, miten pitkään tiettyyn työhön menee. Tämä on nyt laitettu sinne tietokantaan ja validoitu. Samoin kaikki osiot työsuunnitelmassa on optimoitava, otettava huomioon. Ei ainoastaan niin, että katsotaan missään kriittiset kohdat, jotka vaikuttavat edistykseen, on katsottava, onko riittävästi rahaa ja henkilöstövoimavaroja. Tämän prosessi, on menee nyt vähän aikaa, meidän on jatkettava kesään asti. Tärkeää on myös se, että Eterissä on uusi johtaja astumassa virkaan ensi syyskuussa. Eurooppalaisena hän kantaa tietenkin vastuun uudesta realistisesta aikataulusta. Siirtyisin sitten kysymykseen investoinneista ja siitä saadaanko tässä rahalle vastinetta. Lähtökohdaksi haluaisin sanoa, että ITER- ja fuusioteknologian kehittäminen on korkean riskin hanke, mutta siinä voidaan myös saada paljon hyötyä. Jos fuusioenergiassa edistytään, niin energiajärjestelmä muuttuu kokonaan, kun voimme luoda tarjota sellaista energiaa, jota kehittyneet maat, kuten Eurooppa, niin kipeästi tarvitsevat. Menetelmä, joka ei vaikuta ympäristöön eikä ilmastoon. Saadaan näin aikaiseksi. Mutta näin se vaikuttaa myös globaalin talouteen valtavasti. Energiatalous seitsemän kumppanin osalta ITER-hankkeessa 12 tunnissa on samanarvoinen kuin koko investoinnit ITER-hankkeeseen – eli 12 tuntia ITER-maiden energiaa. Tietenkin meidän on valvottava tarkkaan kustannusten syntymistä ja meillä on moni puolinen järjestelmä, jossa tätä valvetaan ja keskitetty hallinto on vastuussa monista kustannusasioista. Siksi on tärkeää, että meillä on nyt hyvin kunnioitettu eurooppalainen johtaja tulossa – Lisäksi fuusioenergia omaa myös monia mahdollisuuksia rajata energian kustannuksia. Lisäksi on monimutkaisia välineitä arvioida kustannuksia. Tätä työtä tehdään monitasoisesti, erityisesti järjestelmätasolla. Ja sitten kun siirrytään sopimustasolle, meidän on ymmärrettävä, että se, miten järjestelmän hankinnat silputaan sopimuksiksi, niin se on riippuvasta markkinoista. Ja se tiedetään melko lähellä sitä ajankohtaa, jolloin markkinoille mennään. Eli kustannusarviot näiden sopimusten osalta eivät ole saatavissa monta vuotta etukäteen, koska ne olisivat silloin vanhentuneita. Järjestelmätasolla meillä kuitenkin on, ja aiomme ylläpitää edelleen näitä kustannusarvioita. Tilintarkastustuomioistuin aivan oikein on kritisoinut sitä, että kustannusarviot sopimustasolla eivät toteutuneet yhtenäisellä tapaa eikä niitä rekisteröity alakohtaiseksi. Haluan muuttaa tätä järjestelmää, mutta siihen menee aikaan. Ei se tarkoita sitä, etteikö arvioida sopimusten kustannuksia. Hajautetusti näin tehdään niiden tiimien kanssa, jotka työtä käytännössä tekevät. Parannuksia varmasti toteutamme. Sitten työllisyys- ja tekijänoikeuspolitiikka. Me olemme muuttaneet politiikkaa niin, että sopimusosapuolet, jotka tekevät kanssamme työtä, jotka tekevät keksintöjä sen pohjalta, mitä osataan ja hyvin tehdä, kun he tekevät bisnestä tällä aralla, niin näihin liittyvät oikeudet fusion ulkopuolella on annettava eksklusiivisesti sopimuskumppaneillemme. Näin voidaan jo saada investointipääomaa ja saada keksineet markkinoille. Tästä on etua näille yrityksille ja EUn jäsenvaltioille, koska näin tuetaan nopeampaa innovaatiota. Meillä on tietenkin täysi käyttö, käyttöoikeus fuusioenergian osalta. Ei ole mitään vaaraa, etteikö pidetä kiinni sopimuksesta kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Uusi politiikka tarkoittaa sitä, että on kiinnostavampaa käy, tehdä yhteistyötä tässä Ymmärrän, että puheenjohtaja haluaa, että päätän puheenvuoroni. Niin annoin neljä minuuttia. Kiitos oikein paljon. Kaikki muukin tieto on ihan tervetullutta kirjallisena. Näin tämä esityslistan kohta on käyty loppuun. Haluatko esittele vielä puheenvuoron? Ilmeisesti ei. Tilintarkastustuomioistuin ei kai myöskään, joten oikein sydämellisesti haluaisin kiittää yhteisyritysten edustajia. Pahoittelen, että nyt joudumme näin kiirehtimään, mutta varmasti lähitulevaisuudessa voisimme ottaa enemmän aikaa. No, onnistuukohan se, katsotaan. Liikennevaliokunnan jäsenet, tervetuloa tänne seuraavan esityslistan kohdan käsittelyyn. Jätän tämän Derek Vaughanille. Minun on lähdettävä täältä nyt pois. Kiitos Derek Vaughan siirtyy puheenjohtajaksi. Kiitos, että tulitte ja tervetuloa liikennevaliokunnan jäsenet. Uh, Hyvät kollegat, ehkä me voisimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Tämä on varmaankin tämän päivän huippukohta. Kyseessä on erityiskertomus Euroopan unionin rahoittamista lentoasemainfrastruktuureista. Minä ja edustaja Kramer, joka on siis liikennevaliokunnan puheenjohtaja, olemme eh, täällä ja täällä on myöskin liikenneasianvaliokunnan kollegoja läsnä. Tämä on tärkeä asia ja tämä erityiskortumus on hyvin vakavasti täällä talousarvion valvontavaliokunnassa otettu vastaan ja olemme sitä mieltä, että asianosaisten valiokuntien edustajien kanssa parlamentissa asiaa pitäisi käsitellä. Tämä on melkoisen uusi toimintatapa. Olette tervetulleita ja aivan aluksi voisin pyytää, että te sanoisitte ehkä sanasen tästä esityslistan kohdasta. dank. Kiitoksia, edustaja Vuomin. Kiitos myöskin hyvästä yhteistyöstä, kun valmistelimme tätä istuntoa ja keskustelimme valiokuntien välillä. Liikennevaliokunnan jäsenet kutsuttiin tänne ja täällä nyt muutama on paikalla ja olen siitä iloinen. Aluksi pari sanaa tästä tilintarkastustoimistomien kertomuksesta. Se on erittäin hyvä kertomus. En tätä odottanut, mutta olen kuitenkin optimistinen ja kiitän tästä kovasti. Tämän kertomuksen laatu on minusta järkyttävä ja on kammottavaa lukea, kuinka huonosti EUn varoja on käytetty lentokenttäprojekteihin. Monet pienet lentokentät ovat liian lähellä suuria tai muita alueellisia lentokenttiä, ja siksi niillä käy liian vähän matkustajia, jotta ne pystyisivät toimimaan voitollisesti. Itse olen saksalainen ja tässä nyt ei ole tutkittu saksalaisia lentokenttiä, mutta voin kertoa, että myöskin Saksassa on tällaisia tapauksia. Ehkä olette Kasselkalmin lentokentästä kuuneet 270 miljoonaa maksaa ja viime vuonna 8,1 miljoonaa alijäämää. Ja tämä lentokenttä on lähinnä Hannoverin, Bonnin ja Dortmundin lähellä. Ei tässä on jo viisi lentokenttää 50-80 kilometrin säteellä. Ja puolessa toista tunnista pääsee suoraan Frankfurtin lentokentälle ja siellähän on sitten paljon suoria lentoja vaikka mihin. Eli tällä hetkellä tämä lentokenttä on vähän kuin taksipysäkki. 270 miljoonaa taksipysäkistä, se on kyllä aika hullua, mutta tämä on surullista eurooppalaista ja saksalaista todellisuutta. Sitten Cordova, 7000 lentäjää, 118 oli kuviteltu. Eli tässä on paljon esimerkkejä, mutta näin ei voida menetellä. Meidän täytyy tehdä analyysi ja miettiä, missä on tehty virheitä, joita ei enää tule toistaa. Saksa sanotaan, että virheistä oppii. No niin, sitten nämä hankkeet, joita tilintarkastustuomioistuin on katsonut. Tässä on katsottu, miten EUn varoja on käytetty. Projektien toteuttamisessa oli viivästyksiä. No tiedätte, mitä Berliinissä on käynyt. Ja kustannukset on ylitetty yhdeksällä 20 lentokentästä. Ja kaikkia palveluita ei ole täysin otettu käyttöön. Ja sitten esittelijä, joka nyt tällä hetkellä myöskin puheenjohtaja, varmaan kertoo tästä sitten hiukan enemmän. Tätä ei voida hyväksyä ja meidän täytyy yhdessä miettiä, millä tavalla näiden lentokenttähankkeiden rahoitus voidaan järjestää paremmin. Nyt kun katsotaan uutta investointisuunnitelmaa, siellähän on puhuttu myöskin liikennehankkeiden rahoittamisesta. Ja sitten voin kertoa, kuinka kammottava tämä on Berliinistä Varsovaan. Ennen sotaa junalla meni kaksi tuntia, nyt 5 tuntia. Eli siellä on 50 kilometrin aukko, jota ei ole tukittu, ja nyt sitten linja-auto kulkee nopeammin. Sadalla tuhannella eurolla per vuosi tämä pätkä olisi voitu pelastaa, ja Breslauhan on Euroopan kulttuuripääkaupunki ensi vuonna. No, jos tällaisia kriteereitä käytettäisiin kaikkialla, niin sitten 17 lentokenttää pitäisi Saksassa sulkea. Eli 17.23 tuottaa tappiota. Ja lentoyhtiöt joka vuosi saavat 30 miljardia tukea veromaksajilta, koska toisin kuin rautatieliikenteessä ei ole mitään kerosiiniveroa, eikä myöskään kansainvälisissä yhteyksissä ole mitään lisää arvoveroa. Eli markkinatalous on täysin päälaillaan tässä tilanteessa. Sillä ei ole mitään merkitystä. Tämä on suoraan valtion tukea. Ja nämä ovat kaikki veromaksajien rahoja. Ja Eli hyvä lentokenttästrategia olisi hyvä, mutta monien jäsenvaltioiden pitäisi vielä tehdä läksynsä. Saarbrücken ja Darbrücken ovat 30 kilometrin säteellä. Onneksi komissio sanoi, että nämä tuet täytyy maksaa takaisin. Se on laitonta koska kyse on maksukyvyttömyydestä, mutta nämä lentokentät tietenkään eivät kumpikin ole toimintakelpoisia. Ja haluaisin kiittää vielä tästä kutsusta ja illalla odottelen nyt keskustelua. Kiitos. Uh, kiitoksia herra Kramer tästä puheenvuorosta. Monet huolet, joita toitte esiin, ovat varmasti sellaisia, että talousarvojen valvontavaliokunnan jäsenet ne jakavat. Nyt voisi olla ehkä hyvä aika antaa puheenvuoro tilintarkastustuomioistuimelle. Äh, te voisitte käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa. Bonjour, merci beaucoup, monsieur le Hyvää päivää, paljon kiitoksia puheenjohtaja hyvä puheenjohtaja Michael Kramer, hyvät naiset ja herrat, molempien valiokuntien jäsenet ja muut kiinnostuneet tahot, Derek Vaughan erityisesti, joka on toiminut esittelijänä. Kiitän siitä, että teette mahdolliseksi esitellä tämän erityiskertomuksen eh, numero 21 2014 tärkeät kohdat liittyen Euroopan unionin rahoittamiin euro lentoasemainfrastruktuureihin. Tämä on tärkeä sektori, 2,3 miljoonaa henkilöä käyttää joka päivä yli 500 lentokenttää Euroopassa tärkeimmille lentokentille lentoliikenteestä keskittyy yli 80 prosenttia liikenteestä ja paikalliset lentokentät ovat vain 4 prosentin matkustajista käytössä. Sektori työllistää suoraan tai epäsuorasti yli 2 miljoonaa henkilöä ja lentokentät ja lentoyhtiöt vastaavat yli 140 miljoonan euron osuutta vuosittain. Tilintarkastustuomioistuin halusi lentoasemainfrastruktuureja tarkastellessaan määritellä sen, onko näiden lentokenttien investointi ollut niihin investointi on ollut perusteltua ja onko rakennustyöt saatu ajoissa päätökseen ja onko väärinkäytöksiä esiintynyt. Olemme myöskin tarkastelleet näitä investointeja e, ja sitä, ovatko ne perusteltuja määrän vuoksi tai siksi, että palvelua voitaisiin parantaa. Yksi tärkeä kysymys, joka esitettiin tarkastuksessamme, oli se, ovatko Euroopan unionin rahoittamat lentokentät e, taloudellisesti elinkelpoisia ja vaikuttavatko ne positiivisesti työpaikkojen syntymiseen? Vastauksena kysymykseemme me tarkastimme 20 ähm, Espanjan, Italian, Puolan ja Viron lentokenttää. Tämä vastaa yli 666 miljoonaa Euroopan unionin äm, tukieuroa, jotka tulevat ä, aluekehitysrahastosta. 460 miljoonaa euroa on tarkistettu tilien osalta ja havaitsemme seuraavia seikkoja. Suurimmassa osassa tapauksia oli tarpeen kehittää infrastruktuuria kymmenessä 14 lentokentästä terminaalin rakennusprojekti saatettiin loppuun näin, vältyttiin tulevilta ongelmilta ja 14 lentokenttää tarvitsee uuden terminaalin toimijakseen. Sitä vastoin kaksi Euroopan unionin terminaalin laajentamisprojektia, jotka vastasivat 11 miljoonaa euroa, eivät olleet tarpeellisia, eivätkä myöskään äm, lasku- ja parkki kiitoratojen laajentamiset neljässä tapauksessa yhdeksän tarkistetuista lentoasemista oli tilintarkastustuomioistuimen havainnon mukaan sellaisia, joissa projekteja ei oltu edes toteutettu. Tämä vastaa 122 miljoonaa Euroopan unionin investointia näistä lentokentistä, jotka tarkastettiin. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kaikki projektit saatettiin lopulta päätökseen, mutta myöhästymisiä niiden osalta syntyi ja 17.20 lentokentästä projektit olivat viivästyneet keskimäärin 23 kuukaudella. Myöskin yhdeksällä lentokentällä havaittiin, että 95,5 miljoonaa euroa olivat kulut ylittäneet alkuperäisen suunnitelman. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kymmenessä terminaalissa matkustajavirta oli 140 metri 140 matkustajan neliömetriä kohti vuosittain suuruisen kynnysarvon alapuolella. Terminaalit, joiden kohdalla kasvua ja laajentamista tapahtui, näissä projekteissa arviot ovat olleet liian positiivisia ja perusteet projektilla ei ollut. Arvioitiin perusteetta matkustajamäärän kasvavan tulevaisuudessa – havaittiin, että vain neljä infrastruktuurin laajennusprojektia vastasi todellisia tarpeita ja liikakapasiteettia oli luotu yli yhdessä toista arvioiduista lentokentistä yli puolessa 55 tarkastetuista lentokentästä varoja oli suunnattu tarpeettoman suuren infrastruktuurin luomiseen. Voimme vahvistaa infrastruktuurin osalta, että suurin osa Euroopan unionin varoiluodusta infrastruktuurista on käynnössä Noin 38 miljoonaa euroa kuitenkin investointiin sellaisen infrastruktuuriin, jota ei käytetty tarkastuksen hetkellä. Voimmeko sitten todeta, että invest auditointi on ollut ähm, kustannustehokasta. Projekteja tulisi toteuttaa vain silloin, kun hyöty on kuluja suorempaa. Tilintarkastustuomioistuin on arvioinut kulut matkustajia kohti, kun investoinnit on hiljattaisen tiedon perusteella tehty – Yleisesti ottaen kulut perustuvat todellisiin tietoihin. Seitsemällä lentokentällä lisäkulut lisää matkustajien houkuttelemiseksi olivat yli kaksinkertaisia arvioon verrattuna. Vastatakseen kysymyksiin tilintarkastustuomioistuin arvioi lentokenttien taloudellisen tilanteen ja vain neljä 20 tarkastetusta lentokentästä oli taloudellisesti kannattava arviointihetkellä. Keskipitkällä aikavälillä seitsemän näistä ovat vuosien 2007-2012 välisen aikana tuottaneet suuria tappioita alle sadan, tu, sadan miljoonan ää, matkustajan ää, lentokentät ovat ää, olleet vaikeassa tilanteessa. Usein kyseessä ovat pienet lentokentät, joiden on vaikea ollut toimia vaikeissa taloudellisissa olosuhteissa. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että vain yksi on lentokentistä vuosina 2007-2012 on onnistunut kasvattamaan kannattavuuttaan ja tässä kasvu ja työpaikkojen tukeminen olisivat hyviä syitä investoida lentokenttiin. On myöskin merkkejä siitä, että lisätyöpaikkoja on Euroopan unionin investointien ansiosta syntynyt lentokentöillä. Ei ole mahdollista tätä pientä vakituisen työpaikkojen lisäystä suoraan kuitenkaan yhdistää Euroopan unionin rahoitukseen. Mitkä ovat olleet sitten perushuomiomme nämä seikat tulevat esiin kertomuksessamme, mutta tiivistelmänä voidaan todeta, että ennusteet ovat olleet matkustajavirtojen suhteen liian optimistisia ja lentokentät sijaitsevat liian lähellä toinen toisiaan. Koordinaatiota ei ole ollut tarpeeksi jäsenmaissa ja sillä hetkellä, kun investointipäätökset on tehty, vain yksi viidestä jäsenmaasta käytti strategista arviointia pitkän aikavälin lentokenttäinfrastruktuuritarpeisiin liittyen. Ottaen huomioon rajatun tiedon siitä, mitä alalla tapahtuu, jaetun hallinnon äh, raportti ei tee mahdolliseksi komissiolle muodostaa kokonaiskuvaa kaikista investoinneista, joita Euroopan unionissa suunnataan lentokenttiin. Johtopäätöksellä voimme todeta, että komissio ei yleensä tiedä, kuka saa rahoitusta tai mitkä summat ovat. Tämä rajoittaa sen mahdollisuudet taata investointien seuranta. Mitä suosittelemme? Tilintarkastustuomioistuin suosittelee kahta asiaa. Ensinnäkin Euroopan unionin äh, rahoitusosuuksien rajoittamisen tulevaisuudessa komission pitäisi äh, ohjelmakaudella 2014-2020 valvoa sitä, että jäsenmaat äh, eivät käytä Euroopan unionin rahoitusta sellaisiin lentokenttäinfrastruktuurihankkeisiin, jotka eivät ole taloudellisesti elinkelpoisia ja että investoinnit on arvioitu ja niiden hyöty todistettu oikealla tavalla. Tämä vaatii sitä, että komissio voi operatiivisia ohjelmia seurata. Myöskin liikakapasiteetti lentokenttäalalla vaati sitä, että läsenmailla olisi kansalliset, alueelliset ja kansalliset rajat ylittävä lentokenttästrategia. Ja lopultakin haluaisin kiittää vielä mm, puheenjohtaja Vonia, joka työasiakirjassaan otti huomiomme huomioon ja myöskin suosituksemme ja lisäsi niihin muutamia hyödyllisiä huomioita. Minä ja tiimini mielellämme vastaamme kaikkiin kysymyksiin, joita valiokunnan jäsenillä saattaa olla. Paljon kiitoksia. Thank you, Mr. Pufana. Can I thank you for your... Kiitos oikein paljon, Rabban. Kiitos teidän kannanotostanne ja kiitos myös kertomuksesta. Olen ottanut huomioon suositukset, joita teitte. Tässä vaiheessa ehkä olisi hyvä, jos minä käyttäisin oman puheenvuoroni esittelijänä ennen kuin annan puheenvuoron muille jäsenille ja komissiolle. En käy läpi tilintarkastustuomioistuimen löydöksiä ja suosituksia. Ne kuultiin tilintarkastustuomioistuimelta myös. Tämä on hyvin kielteinen kertomus, yksi kielteisimmistä, jonka olen nähnyt täällä valiokunnassa. Ja nyt jo se on kerännyt paljon ikävää julkisuutta lehdistössä, erityisesti yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kuten sanoitte, aivan totta, herra Buffan Monet investoinnit olivat varmaankin turhia joissain tapauksissa. Voidaan epäillä sitä, voivatko nämä lentokentät toimia ilman julkisia tukia. Tämä on ongelma, johon pitää kiinnittää huomiota. Huomasin kuitenkin komission vastauksessa, että komissio sanoi, että asiat ovat vähän muuttuneet edellisen ohjelmointikauden jälkeen. Ehkä tämä olisi mahdollisuus meidän valiokunnallemme kysyä siitä, mitä muutoksia on tehty, toimivatko nämä muutokset niin, että asiat paranevat nyt. Omien suositusteni osalta kollegat löytävät ne työasiakirjasta. Ensimmäinen suositukseni olisikin todella se, että komission tulisi palata meille kertomaan vuoden sisällä edistyskertomuksen muodossa, ovatko tehdyt muutokset todella sellaisia, että parannuksia tapahtuu kollegat varmasti voivat hyväksyä tämän suosituksena. Ehkä myös liikennevaliokunta voi vielä tulla osallistumaan tuohonkin kokoukseen. Toinen suositus minulta valiokunnalle olisi se, että tuettaisiin sitä, että jäsenvaltioilla pitäisi olla johdonmukaiset suunnitelmat lentoasemien osalta. Suunnitelmia pitäisi parantaa komission toimesta ja hyväksyä ennen kuin rahoitusta erityisille hankkeille myönnetään. Lisäksi suosittelisin, että suunnitelmat alueellisella, kansallisella ja ylikansallisella tasolla ottaisivat huomioon eivät ainoastaan lentoliikennettä, vaan muita liikennemuotoja, joilla on samantyyppinen matkustusaika, kuten rautatiet tai bussit, niin ettei markkinoille tulisi niin paljon tarjontaa, että lentokentät eivät kannata. Kolmanneksi sanoisin, että – on huolehdittava yhteyksistä tiettyjen alueiden ja yhteisöjen osalta. Ja näitä pitäisi nähdä silloin pitää erityistapauksena ja ne voitaisiin hyväksyä komissiossa ennen kuin mitään rahoitusta myönnetään. Neljänneksi sanoisin, että valiokunta suosittelee, että komissio tutkii kaikkia uusia hankkeita ottaen huomioon, miten laajalta alueelta matkustajia voidaan olettaa tulevan jotta voidaan huolehtia siitä, että lentokentät olisivat elinkelpoisia. Lisäksi komission pitäisi prioriteettina katsoa niitä alueita, joita on pidetty erityisen ongelmallisina. Hmm, nämä hankkeet nähdään tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta. Tässä minun suositukseni ja minulla olisi kysymyksiäkin komissiolle ehkä ihan säästämiseksi. Esitän nyt nämä kysymyksetkin ja sitten kun te saatte vastauspuheenvuoron, voitte vastata ehkä minun kysymyksiin ja muiden kollegoiden kysymyksiin samalla. Ensimmäinen itsestäänselvä kysymys, mitä menettelyitä on muutettu edellisen ohjelmointikauden jälkeen? Uskotteko, että nämä muutokset ovat johtaneet parannuksiin? Toinen kysymykseni kuuluu, onko mahdollista saada takaisin varoja jostain hankkeista, jotka ovat menneet erityisen paljon mönkään? Ja olisiko mahdollista kolmanneksi komission esittää minimietäisyysvaatimusta lentokenttien välille ennen kuin rahoitusta otetaan edes harkintaan? Tässä minun kysymykseni komissiolle. Komissio saa vastaus mahdollisuuden vähän myöhemmin. Tässä minun suositukseni nyt avaan mahdollisuuden kollegoille osallistua keskusteluun Minun kerrottiin, että me toimimme yhdessä puheenjohtajina, joten annan herra puheenjohtaj- puheenjohtajuuden herra Kramerille. <laughs> Tämä on aikamoinen haaste minulle, mutta seuraavaksi Pohe, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Derek tästä mietinnöstä. Se on mielestäni yksi tärkeimpiä mietintöjä, joita meillä nyt on näistä tarkistuksista viime vuoden osalta. Ja tämä on tärkeää, kun ajatellaan miljardeja euroja, joilla rakennettiin uusia lentokenttiä. Kramer puhui tästä heti aluksi, eli varat, joita käytetään, eivät oikeastaan tuo alueelle niitä hyötyjä, joilla tälle alueelle ja lentokenttien kapasiteetti ei ole täysimittaisessa käytössä. Eli seuraavalla kaudella meidän täytyy varmistaa, että meillä on paljon tiukemmat rahoitussäännöt tällaisten hankkeiden osalta. Ja meidän täytyy uudelleen miettiä, miten kehitetään lentokenttäinfrastruktuureita käyttäen kansallisia lentosuunnitelmia. Se olisi ensimmäinen vaihe, jos halutaan jatkaa tällaisia hankkeita tulevaisuudessa. Nämä siis olivat jonkinlaisia taksipysäkkejä jossain tapauksessa, mutta tämä ilmiö on yleisempää joillain lentokentillä kuin esimerkiksi tärkeissä rautatieyhteyspisteissä. No komission täytyy sitten arvioida, onko infrastruktuurien infrastruktuurien parantamista mahdollista toteuttaa esimerkiksi rakentamalla linja-autoyhteyksiä tai rautatieyhteyksiä, jotka voisivat olla kestävin ratkaisu sen sijaan, että rakennetaan suuria lentokenttiä. Eli kiitoksia tästä mietinnöstä. Pidän sitä erittäin hyvänä, vaikkakin tämä tilanne on aika hankala. Danke sehr. Jetzt ist... Kiitoksia. Sitten Ajala Sender. Sí, bueno, me también poder... Niin, minäkin olisin halunnut kuunnella komissiota, mutta no, että ainakin voisimme sanoa siitä, että on tietty tasapaino komission ja tämän valiokunnan välillä. No muutama peruskysymys ensin liittyen tilintarkastustuomioistuimen toimintatapaan. Yksi asia on tiedottaa toimittaa tietoja rajoitella rajallisella tavalla, eikä näitä kaikkia tietoja. Joskus sitten toimitaan väärää tietoa tai ei ollenkaan tietoja. Ja nyt tämän kriisiä lentokentillä, joista on puhuttu ja jotka on valittu. Ja esimerkiksi Madridin lentokenttä vuodesta 2008 lähtien se on menettänyt 28 miljoonaa matkustajaa. Eli jollain tavalla Täytyy nyt katsoa, mitä nyt tekee. No, eurooppalaiset keskiarvot ovat nousseet, mutta jos otetaan 20 lentokenttää maista, jotka kärsivät kriisistä kaikkein pahiten, niin olisi ollut mielenkiintoista, jos eurooppalaisen keskiarvon lisäksi, joka siis on nousussa, no se riippuu lentokentästä, esimerkiksi Frankfurtissa, siellä on ollut aika katastrofaalisia lukemia, eli kriisi on koskettanut lentokenttiä. No, te olette valinneet tähän otokseen lentokenttiä, joilla tilanne on katastrofaalinen. Eli tämä olisi ollut hyvä ottaa huomioon tässä tutkimuksessa, eli tämä kriisi. Toinen asia. On totta, että lentokentät, ja Kramer tehän tiedätte hyvin, 48 prosenttia, ja siis tilintarkastustoimistokin sanoo näin, siellä on tappiollista toimintaa. Ja nämä kaksi tutkittua lentokenttää, joilla on tappioita, no puolet eurooppalaisista lentokentistä tuottaa tappiota. No nyt sitten puhutaan alasta, jolla on ongelmia. Ja olette oikeassa, Kramer. No me kaikki emme voi mennä Las Palmasin tai Fuerteventulaan polkupyörällä, joten varmaan on sitten ongelmia, jotka jossain vaiheessa, kun on lentokenttiä, siis toivottavasti Espanjassa on laulu, jossa sanotaan, että mennään Palmaan de Mallorcaan polkupyörällä. No ehkä sellainen silta jonain päivänä on olemassa, mutta ainakaan vielä ei. No, nyt kyse on alasta, jossa on infrastruktuureita, jotka ensinnäkin meidän täytyy katsoa tilannetta kokonaisuudessaan. IATAn edustaja puhui eurooppalaisista lentokentistä, ja meillä täytyy olla paremmin lentokenttäkapasiteetti käytössä. No, sitten kun al- koska meillä on näitä lento kenttiä, niin jos ajatellaan Madridin, Frankfurtin, Pariisin maksuja, niin lentoyhtiöt, Ryanair esimerkiksi ei koskaan olisi pystynyt maksamaan sellaisia. Eli Ryanair ja muut käyttävät alueellisia pienempiä lentokenttiä, jotka ovat saaneet myöskin aluetukia ja valtion tukia. Tilintarkastuomioistuin on myöskin katsonut, että ei ole käsitelty valtion tukikysymystä, sehänkin on eurooppalaista tukea. No ei nyt Euroopan budjetista rahaa, mutta kuitenkin tästä ylijäämästä, jota tietyissä jäsenvaltiossa on ja jota sitten voidaan antaa eteenpäin. Me emme voi näin tehdä. Kuten voin sanoi, meidän täytyy vähän muutaman vuoden kuluttua katsoa, miten tilanne on kehittynyt. Nyt kun kriisi alkaa olla lopussa, niin Kreikassa, Italiassa, Espanjassa näitä ongelmia kyllä on edelleen lentokentillä. Meidän pitäisi tutkia myöskin vähän näitä valtion tukia, koska rikkomusmenettelyissä lentokenttien osalta, no Saksa tietysti on ykkönen, sitten no yhdistynyt kuningaskunta, en tiedä siitä, te olette hyvin miellyttävä henkilö, niin varmaan voimme tehdä nyt poikkeuksen tässä kohtaa, mutta nyt kun koitamme havaita, millä tavalla Euroopan lentokenttiä rahoitetaan, niin olisi hyvä, että toimisimme tasapainoisesti ja että katsomme koko tilannetta, eikä pelkästään perifeerisiä alueita nyt kriisin aikana. Meidän täytyy verrata myöskin näitä ennustuksia vuodelta 2007, silloin näitä tukia annettiin antaa. No silloin oltiin hyvin, hyvin optimistisia. Ja sitten verrataan sitten siihen tähän katastrofiin, joka nyt on. Olemme menettäneet miljoonia matkustajia. Eli meidän täytyisi miettiä tätä tutkimustapaa. Se voitaisiin jotenkin nyt laittaa tiettyihin puitteisiin. No, sitten on infrastruktuureita tuettu tavalla, joka on ollut hiukan liiallista tietyissä tapauksissa, mutta alueellinen kohesio, josta ei ole puhuttu, olisi hyvä, että sekin otetaan huomioon, koska nimenomaan Euroopassa meillä on hyvä verkosto. Meillä on suuria lentokenttiä, jotka tuottavat voittoa, ja sitten pienet, jotka ovat yhteydessä sitten rautateihin ja linja-autoyhteyksiin, ja ne ovat kuitenkin tärkeitä Euroopan talouden kannalta. Ja kun sitten tehdään tutkimus, niin toivottavasti tämä kriisi on sitten jo ohi. Kiitos. Also ich gerade gehört, dass wir um niin kuulin juuri, että meillä on aikaa enää puoli seitsemään asti, eli minun täytyy nyt rajoittaa puheenvuorot kolme minuuttiin. Pyydän anteeksi, Schmidt, te olette seuraava. Ja, danke, Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti en onneksi joudu täällä puolustamaan oman maani asioita näiden lentokenttäasioiden osalta, mutta kyllä on tärkeää, että myös ymmärretään alueellisten lentokenttien asema, mutta ymmärretään myös yhtenäinen eurooppalainen järjestelmä – tällainen kertomus ei varmaankaan ole ilonaihe meille kenellekään. On ihan välttämätöntä mielestäni ajatella aluekehitysrahastoja, rakennerahastoja, että tutkitaan hyvin tarkkaan siellä kriteereitä. Mielestäni on hyvin tärkeää myöskin, että puututaan jäsenvaltioiden toimivaltaan silloin, kun rahoja sille investoidaan. On katsottava, missä lentokentät ovat, kun näihin lähdetään investoimaan – tarkat tutkimukset ovat paikallaan, ovatko investoinnit välttämättömän ja kriteerit ovat tässä todella tärkeitä. Enkä ole ihan varma nyt, mutta halusin kuitenkin sanoa, että minä puolustan sitä, että tässä yhteydessä katsottaisiin myös, mitä liikennemuotoja siellä on jo tarjolla, eli mitä olisi järkevää kehitellä, kuten tuo esimerkki, jonka te aikaisemmin mainitsitte. Se on ihan hyvä ajatus, kun ajatellaan yhtenäistä eurooppalaista liikennealuetta, että katsotaan eri liikennemuotoja, katsotaan mihin on järkevintä investoida, jotta kohesiovarat ja aluekehitysvarat käytetään mahdollisimman järkevästi. Kiitos sitten Sarvamo. Danke schön. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin vilpittömästi kiittää esittelijää. Tämä on mielestäni yksi kaikkein tärkeimmistä mietinnöistä, joita olemme aikoihin nähneet. En edes halua mennä yksityiskohtiin ilmeisistä syistä. Kaikki, jotka osaavat lukea, kaikille niille tämä mietintö on jo tarpeeksi tuskallinen. Olen Inesin kan, Inesan ja Senderin kanssa samaa mieltä tiettyyn rajan asti siitä, että olisi mukavaa, jos me voisimme ottaa taloudellisen tilanteen ja kriisin huomioon. Mutta tämänkin huomioon ottaen kriteerit, joita on käytetty, olivat tasapuolisia. Me emme voi kaikkia laskea. Enkä edes halua mennä yksityiskohtiin, kuten sanoin mutta jos on sellainen lentokenttä, jonka vieressä, aivan vieressä on kaksi valtavan suurta suuren volyymin lentokenttää ja muita liikennevälineitä, junia ja muuta kulkee. Minun täytyy vain sanoa, että uskoakseni monissa Euroopan unionin kielissä on seuraavanlainen sanonta – Ei se ole tyhmä, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. Tämä kertoo kaiken. Me emme voi mennä lehdistön eteen. Lehdistöhän esittää ympäri Eurooppaa kysymyksiä tästä ja minulla on komissiolle kysymys. hän on yleisesti ottaen varojen oikeasta käytöstä vastuu. Kun palaatte, antakaa meille ennakkomerkki siitä, mitä te tulette tekemään, sillä ihmiset ovat kurkkoa myöten täynnä ympäri Euroopan, kun katsovat näitä lukuja. Tässä ei ole mitään järkeä. Me emme voi käyttää rahojamme näin. Mitä te oikein tulette tekemään, jotta voisitte vastata Euroopan unionin kansalaisille ja veromaksajille? Kuinka te tulette toteuttamaan vastuunne ja yleisen vastuun siitä, että varat käytetään oikein. Aivan selvästi tässä ei niin tapahdu. Kiitos sitten Balchitis. Ačiū, gerimas pirmininkė. Tai iš tikrųjų irgi taip pat noriu padėkoti Derek. Kiitoksia. Haluaisin kiittää myöskin Derekia erittäin tärkeästä ja mielenkiintoisesta mietinnöstä. Tämä on yksi pessimistisimpiä mietintöjä ja tämä osoittaa, että liikennejärjestelmässä edellisellä komission jäsenellä ei ollut mitään selkeää suunnitelmaa tai strategiaa. En nyt halua analysoida kaikkia maita. Jos alkaisin nyt puhua lentoyhtiöistä, jotka ovat menneet konkurssiin, eikä ollut mitään kriteereitä, mutta on hyvä, että meillä on nyt Brussels Airlinesin palvelut. Eli komission on nyt ymmärrettävä, että nämä asiat eivät saa toistua. Yksi teidän suosituksianne on se, että 12 kuukauden kuluttua julkaistaan edistyskertomus, eli vuoden kuluttua on tapahtunut sitten edistystä, josta puhutaan sitten 3-4 vuoden kuluttua. Ja sitten voidaan nähdä, että mitään päätöksiä ei ole tehty. Meillä on liikenteen valkoinen kirja, jossa yksityiskohtaisesti on kerrottu, mihin tavoitteisiin pitäisi päästä EU-varoilla. Ikävä kyllä. Jäsenvaltiot eivät ole syyllisiä, vaan komissio ei kunnolla ymmärtänyt, millaisiin toimiin pitäisi alueella ryhtyä. Tietysti joillain alueilla on suuria ongelmia tällä hetkellä, niitä täytyy tukea suurilla summilla, mutta ehdottaisin, että valiokunta ottaisi yhteyttä komission tämän mietinnön tiimoilta, ja pari kuukauden kuluttua komissio sitten tekisi ehdotuksen sen suhteen, miten järjestelmiä muutetaan. Ja sitten tehtäisiin ehdotuksia myöskin näistä edistyskertomuksista, jotta voidaan välttää varojen väärinkäyttö. Meillähän on komissiossa paljon virkamiehiä, jotka ovat olleet siellä 10-15 vuotta ja he tietävät, mitä tapahtuu. Heidän pitäisi muuttaa järjestelmiään. Muuten meillä ei olisi näin pessimististä kuvaa näistä luvuista. Täytyy muistaa, että tällä tavalla me hävitämme kaiken kilpailukykymme. Danke sehr. Jetzt Claudia Montero Dagila. Kiitos sitten Claudia Montero Dagila. Thank you, Mr. President. And... Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin onnitella kollegaamme Derek Vaughania hänen hyvästä esityksestä, joka liittyy tähän työasiakirjaan, joka käsittelee hyvin tärkeää aihetta – Haluaisin myöskin kiittää tilintarkastustuomioistuinta, joka on tutkinut lentokenttä tukivaroja. Tämä on aihe, josta on keskusteltava. Ja se liittyy siis näihin alueellisiin lentokenttiin, ottaen huomioon, että tässä kertomuksessa pidetään mielessä kriteerit, jotka koskevat sitä, että rahoitetaan lentokenttiä, jotka ovat tuottoisia tai jotka tarvitsevat todella investointia, niin mielestäni on ratkaisevan tärkeää nyt muistuttaa siitä, että alueellisilla lentokentillä on erityisasema saada yhteyksiä ihmisten alueille, ihmisten välille. Näin voidaan äärialueita saada mukaan. Ajattelen erityisesti erityisen syrjäisiä, erityisen syrjäisiä alueita saarta tai saarialueita. Esimerkiksi Madeiran saarilla 107 000 matkustajaa vuosittain. Ja tämän kertomuksen mukaan tämä ei ole kestävä rahoituksellisesti, ja siksi sitä ei tulisi tukea taloudellisesti EUn puolelta. Minun kysymykseni on, missä mielessä tulevaisuudessa pohditaan tällaisia alueellisia lentokenttiä, pitäen mielessä sosiaalinen ja taloudellinen merkitys haavoittuvaisen talouden osalta. Ja myös on pidettävä mielessä se, miten kohdellaan rahastoja vara- ja erityisesti kohesiokriteerein. Kiitos sitten Gaia. Danke, Kramer. Kiitoksia. Kiitoksia myöskin Vuonille. On hienoa, että liikennevaliokuntakin on edustettuna tässä tärkeässä keskustelussa. Ja olisi hienoa, jos liikennevaliokunta olisi mukana myöskin mietinnön laatimisessa. Kiitos tilintarkastustuomioistuimelle, esittelijälle. Pitkään aikaan ei ole puhuttu Tilintarkastuminen kertomuksesta, joka on näin tiukka. Ja tässä puhutaan myöskin aluepoliittisen kehityksen pieleenmenosta. Tämä nyt ei ole mikään eurooppalainen ongelma. Ja Saksassa Hessenin osavaltiossa oli yksi lentokenttä. No Kramer hymyilee, hän tietää Kasselin lähellä. Se on alle 100 kilometrin päässä Liptajostia. Se nyt oli, se on Nordrhein Westfalenin osavaltiossa kuitenkin, mutta kumpikin taistelee olemassaolostaan. Eli kuinka paljon alueella pitää olla lentokenttiä? Meidän täytyy miettiä näitä rajoja, eikä oikeastaan niinkään ehkä näistä tiloista. Ja meidän täytyy nyt katsoa, mitä tuomioistuin on suositellut. No myöskin muilla alueilla Euroopassa. Ikävä kyllä ollaan nyt samoiden ongelmien parissa. Ja minä haluaisin nyt hiukan keskustella komission kanssa, ja tässä nyt on tapahtunut jotain ikävää, erittäinkin ikävää. Ja meidän täytyy nyt kiireellisesti toimia. Ja itse tänään sanoin, että että minulla on hyvin paljon epäilyksiä aluepolitiikassa näissä kysymyksistä ja meidän täytyy todellakin miettiä, millä tavalla tilannetta voidaan muuttaa. No, tämä mietintö on hyvä esimerkki siitä, että jos varojen valvonnassa meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota sääntöjen noudattamiseen, jos kaikki on hyväksytty ja kaikki no, noudattaa sääntöjä, niin meidän täytyy kuitenkin katsoa sitten vielä tätä suoriutumista. Muutenhan rahat on käytetty yhtä huonosti kuin jos on näitä sääntöjen noudattamisongelmia. Eli komission kanssa voidaan katsoa, mitä on tehty, jotta voidaan optimoida näitä infrastruktuureita. Ja todellakin toivoisin, että he saavat pitää sanansa ja katsoa vielä, miten näitä lentokone, lentokenttien rakenteita voidaan muuttaa pitkällä aikavälillä. No sitten kun kriisi on ohi, lentokentilläkin pyyhkii paremmin ja sitten ehkä tilanne on erilainen, mutta meidän täytyy nyt katsoa, mitä komissio on tähän mennessä tehnyt, mutta mielestäni se on liian vähän. Me tarvitsemme oma aloitemietinnön tästä Dirk Vaughan on ehdottanut tästä kertomusta Kontin ja Tränin välillä. Tai pitäisikö se tehdä nyt heti, jotta voisimme saada uutta pontta tähän kysymykseen? No, koordinaattorien kanssa voidaan keskustella tästä. Ehkä löydämme jonkun ajankohdan, jolloin voimme sitten paremmin keskustella näistä asioista. Kiitoksia minä vielä ja sitten komissio ja esittelijä. Eli ensinnäkin Kyseessä on jäsenvaltioiden päätöksestä. Ja muistan, kun Saksassa tehtiin rautatieuudistus, niin sitten sanottiin, että mitään tukia ei saa olla. Kyse oli puolesta miljoonasta työpaikasta, josta puolet hävisi. Eli meidän täytyy nyt konsolisoida tämä tilanne. Tämä koskee myös lentoliikennettä ja tietysti on poikkeuksia. Totta kai sitten esimerkiksi saarien osalta kriteerit ovat eri, koska saarelle ei muuten pääse, Eli silloin siellä on pakko olla alueellinen lentokenttä, eikä voida lähteä siitä, että siellä olisi paljon matkustajia lähtökohtaisesti. Mutta ei, tätä kriteeriä ei voida käyttää muihin. Esimerkiksi Saksassa meillä on äh, vesiväylien osalta tai tieliikenteen osalta kompetenssia, mutta sitten lentoliikenteessä mitään tällaista ei ole. Eli tässä on vain eurooppalainen ulottuvuus. Ja Kassel siis Kasbruken ja Saabruken, jotka ovat alle sadan kilometrin päässä toisistaan. No, ne kuuluvat eri osavaltioihin ja Reinhard Falz halusi lentokentän ja ne ovat nyt ylpeitä siitä, mutta jos tämä nyt maksaa vuosittain miljoonia, niin sitten se on ihan hullua. Ja näin ei voi olla. Meidän täytyy katsoa vaihtoehtoja myöskin Suomessa, Lapissa. Voin ymmärtää, että jos sinne ei muuten pääse, niin sitten siellä on pieni alueellinen lentokenttä. Se, liittyy, se riippuu olosuhteista, mutta Saksassa ja esimerkiksi Espanjassa muissa maissa on nähty, että näin on käynyt, eli silloin pitää tehdä erottelua. No E. on menettänyt 300 miljoonaa vuodessa, mutta sanoo, että olemme tehneet 500 miljoonaa voittoa. No mistä se johtuu? No valtion tuista, joita muut eivät saa. Näin ei voi olla. No liikkuvuus on mielestäni vapautta ja perusoikeus meidän täytyy se taata. Se, joka jää ulkopuolelle, se ei ole, hän ei ole silloin osa yhteiskuntaa. Mutta millä tavalla se tehdään? Meidän täytyy toimia tehokkaasti, meidän täytyy toimia ekologisesti ja täytyy todellakin miettiä, mitä voidaan tehdä ja millä tavalla. No, Junckerin suunnitelmassa on hyvin paljon rahaa, mutta vaarana on se, että on nyt niin paljon rahaa, että sillä ei ole merkitystä. Sanotaan, että me teemme, teemme toteutaminen kaikki suun nopeasti, mutta tärkeää on tehokkuus näissä miljoona hankkeissa. No Ines Ajala puhui jo pyörä, polkupyöräliikenteestä ja aikaisemmin Tonavan osalta sanottiin, että siellä olisi valtavasti juna, ja laivaliikennettä. No nyt, jos pääsemme nyt 10 prosenttia siihen, mitä aikaisemmin ennustettiin, niin se on jo paljon. Nämä 5 miljardia, siis Saksan markkaa, niillä ei ole mitään merkitystä enää. Eli sosiaalidemokraattinen ministeri sanoi, että Rainin ja Tonavan kanava oli kaikkein typerin asia Baabelin tornin rakentamisen jälkeen. Mutta yksi hyvä puoli tässä myöskin on, tässä kanavassa on hienoa pyörätie, mutta siihen ei tarvita kuitenkaan 5 miljardia. Ja seuraavaksi komissio. No, I, I just say, uh, perhaps... Ajattelin vain. Yeah, thank you very much. Niin, kiitos Kiitos puheenjohtajat, että sain puheenvuoron, kun olen saanut kysymykset myös. Tämä on mahdollisuus esittää meidän vastauksemme kertomukseen ja voimme myöskin vastata tärkeisiin esitettyihin kysymyksiin. Mekin pidämme todella tervetulleena tilintarkastustuomioistuimen kertomusta. Kun näitä tilintarkastuksia tuomioistuimesta tehdään, me saamme todella lisävaloa tärkeisiin kysymyksiin. Tämä ei ole siinä mielessä mikään poikkeus. Sisältö keskeisiltä osin on selvä. Siinä kyseenalaistetaan lisäarvo, jota saadaan siitä, että tuetaan EU-varoin näitä lentokenttiä. Tämä pitkälti noudattelee niitä linjoja, joita komissiolla itsellään oli, joita on luotu viime vuosina, ja se heijastui sääntelypuiteehdotukseen näiden varojen osalta, kohesiovarojen, alokehitysvarojen osalta 2014-2020. Hyvin rajallisia ehdotuksia siis komissiolta kohesiovaroihin ja aluekehitysvaroihin, lentokenttätukiin, uudel, uusien rahoituspuitteiden alalla. Tämä on vähän rajallisempi sitten, kun on käyty neuvotteluprosessi neuvosto ja parlamentin kanssa, mutta joka tapauksessa meillä on paljon tiukemmat puitteet kuin mitä meillä oli suhteessa edellisiin kausiin, joihin liittyy tilintarkastustuomioistuimen tutkinta. Joten tämä on oikea-aikainen kertomus. Siitä on ollut paljon apua komissiolle ohjelmaneuvotteluissa, joita on käyty viimeksi kuluneen vuoden aikana. Näin voin vastata ensimmäiseen kysymykseen Dirk Vaughanilta, mikä on muuttunut. Meillä on eri oikeudelliset puitteet. Se on puitteet, jotka mahdollistavat sen, että lentokenttätuki on poikkeus. Ja tämä mahdollistaa neuvottelukannan luomisen jäsenvaltioiden kanssa. Nähdään, että tämä on todella poikkeus. Ne ovat keskeisiä TEN-T-hankkeita tai tuetaan lentokenttiä, jossa investoinnin kautta parannetaan ympäristönäkökantoja esimerkiksi. Ja sisäisiä tarpeitamme varten on kehitelty hyvin tiukka linja neuvotteluita varten, jotta voidaan huolehtia johdonmukaisuudesta. Ja tämä heijastuu kovasti siihen, mitä tuloksia on saatu ohjelmissa, joista on neuvoteltu. Suurin osa niistä on nyt hyväksytty, joten meillä on kyllä ihan erilainen tulos kuin edellisellä ohjelmointikaudella. Toinen keskeinen tekijä uusissa lainsäädäntöpuitteissa liittyy juuri tuohon kysymykseen, jota esitettiin oikeutuksesta laajemmin strategisesti – ne jäsenvaltiot, jotka haluavat rahaa pistää lentokenttiin, joutuvat noudattamaan ennalta tiettyjä ehtoja, jotka liittyvät liikennestrategiaan alueellisesti ja maan tasolla. Ei ainoastaan siis lentoliikenteeseen liittyvä strategia, vaan kaiken kaikkiaan liikenteeseen, kuten monet puhujat ovat täällä sanoneet, on otettava huomioon ei ainoastaan sitä, miten lähellä on muita lentokenttiä, vaan myös se, miten paljon on tarjolla muita palveluita rautatie, bussiliikenne, tieliikenne kaiken kaikkiaan. Tämä on tärkeää, kun oikeutusta haetaan. Joten uudet vaatimukset etukäteis osa, hyväksynnän osalta on se, että pitää olla tällainen liikennestrategia. Se on hyvä asia ja on johtanut monissa tapauksissa siihen, että hyväksyntä vähän lykkääntyy, kun ei olla varmaa siitä, että strategia on paikalla, niin joissain tapauksissa tarvitaan toimintaohjelma, että tiedetään, että se on olemassa ennen kuin investointia tehdään. Ja sitten hankkeen menettelyt niiden investointien osalta, jotka ovat yli kynnysarvon lentokentän osalta 70 miljoonaa euroa kaikista tukikelpoisista kustannuksista. Tämä on mekanismi, jossa komissio voi tehdä väliintulon yksittäisten hankkeiden osalta ja yksityiskohtaisesti valvoa sitä, että toteutettavuus tutkimukset osoittavat, että tämä on kestävä hanke ennen kuin se hyväksytään. Joten todella meillä on nyt erilaiset puitteet ja voidaan jo nähdä, että nyt saadaan toisenlaisia tuloksia. Mielellämme palaamme vuoden kuluttua tai jopa aikaisemmin kertomaan tuloksista. Tämä on tavallaan alisteinen sille kertomukselle, joka meidän on annettava joka tapauksessa neuvotteluiden tuloksista. Aivan mielellämme tarjoamme myös jotain sellaista, joka on paremmin kohdennettua, kun olemme kanssani samaa mieltä siitä, että tämä on hyvin tärkeä aihe ja haluamme osoittaa sen, että tulevaisuudessa ei voida tehdä samoja virheitä kuin aikaisemmin. Sitten yksityiskohtaisemmista löydöksistä olemme kaiken kaikkiaan samaa mieltä, siksi lähestymistapa on muutettu. Samalla on nyt tärkeää, ettei lapsi mene pesuveden mukana. Investoinnit lentokenttiin eivät aina ole virheinvestointeja. Ja tämäkin nähdään tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta. Voidaan nähdä, että 10-14 terminaalirakennushankkeista olivat ihan oikeutettuja, eli joissain tapauksissa tarvetta voi olla laajennustarpeita esimerkiksi infrastruktuurin osalta, joten kyse on todella siitä, että huolehditaan siitä, että lentokentät saavat tukea ainoastaan silloin, kun siinä on järkeä. Tämä on tärkeä seikka. Ja tämä liittyy vastuukysymykseen. Kuka on vastuussa tästä kaikesta? Aluekehitysrahojen ja koesiorahojen osalta jäsenvaltioillakin on oma vastuunsa, koska jäsenvaltiot esittävät hankkeita – tietyn ohjelman puitteissa, jonka komissio on hyväksynyt. Eli ei tässä päästetä jäsenvaltioita ihan pälkähästä, vaan jäsenvaltiot ovat velvoitettuja käyttämään varoja parhaalla mahdollisella tapaa. Komissio tietenkin on vastuullinen myös ja tilivelvollinen. Hyväksymme tämän tehtävämme, vastuunalueemme. 2007-2013 ohjelmien osalta emme pystyneet valvomaan hankkeita niin hyvin kuin meidän olisi pitänyt. Ymmärrän, että meillä aika käy vähin tämän vaarana, kun saa puheenvuoron ihan lopuksi, mutta yksityiskohtaisimmista suosituksista sanoisin sen verran, että me ilmoitimme, että voimme hyväksyä tilintarkastustuomioistuimen suositukset. Ensimmäinen on täytäntöön pantu. Toisen osalta sanoimme, että tämä eksante ehdollisuuden kautta toteutuu Eli on katsottava lentokenttästrategiaa laajemmassa liikenneyhteydessä. Suositukset esittelijä Vuon mietintöluonnoksessa ensimmäinen suositus jälleen kerran, kuten annoin jo ymmärtää, siinä ei ole mitään ongelmaa. Liikennestrategiassa emme voi hyväksyä yksittäisiä strategioita. Tässä taitaa olla subsidiariteettikysymys, mutta voimme huolehtia siitä, että on riittävä strategia, kun se linkittyy rahoitukseen näistä rahastoista ex ante tarkastuksen ja ohjelmaneuvotteluiden kautta, joten olemme sitä mieltä, että tässä tavoite kyllä toteutuu. Kolmas ja neljäs suositus ei ongelmaa. Neljäs suositus linkittyy suuriin merkittäviin hankkeisiin, koska komissio ei puutu jokaiseen pikkuhankkeeseen. Ja viides suositus koskee läheistä valvontaa niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka on tässä mainittu. Tässä meillä on varauma, koska mielestäni meidän pitäisi huolehtia tästä kaikkien jäsenvaltioiden osalta, ettei ongelmia tule, ole tulevaisuudessa. Ja vaikka tässä nyt oli ne jäsenvaltiot, jotka otettiin erityiskatsannon kohteeksi, niin ei ole oikein ehkä kiinnittää huomiota ainoastaan näihin jäsenvaltioihin uusien venettelyiden kautta, jotka liittyvät myös suoriteperusteiseen toimintaan kaikkien hankkeiden osalta haluaisimme huolehtia siitä, että rahoille saadaan vastinetta kaikissa jäsenvaltioissa. Ehkä sitten muut täsmällisemmät kysymykset, miten voidaan periä varoja takaisin. Oikeusperusta takaisinperintään liittyy epäsäännönmukaisuuksiin. Yltiöoptimistinen ennakoiminen ei ole sinänsä sääntöjen vastaisuutta, jos valtion tukisääntöjä tai hankintojen sääntöjä on rikottu. Tässä saattaa olla mahdollisuus periä rahoja takaisin, mutta tärkeää on, että saadaan tulevaisuudessa puitteet, joissa keskitytään tuloksiin. Ja lopuksi, jos näihin tavoitteisiin tuloksiin ei päästä ohjelmatasolla, se saattaa johtua siitä, että suuren hankkeen osalta ei saatu toivottavia tuloksia. Tämä saattaa johtaa rahoitusoikaisuihin ja se on oikea ajatus. Ei katsota yksittäisiä hankkeita, vaan katsotaan, mihin tavoitteisiin pyrittiin koko ohjelman osalta. Näin taisin vastata keskeisimpiin kysymyksiin. Kiitos. Sitten vielä tilintarkastustuomioistuimen edustaja. Bitte. Okay. Thank you. <clears throat> Perhaps, uh... Kiitoksia. Ehkäpä muutama pieni huomio liittyen asioihin, jotka mainittiin. Ja hyvin pieniä kommentteja tosiaankin, kun aika loppuu. Ensinnäkin tämä rusinat pullasta menettely kyseessä ei ole tämä. Meillä on selkeä menettelytapa, joka on selkeästi kertomuksessa äh, kappaleessa 18 kuvattu. Ja erityisesti pyrimme välttämään saarekkeita tästä syistä, mutta tietyt saaret äh, ovat äh, kohesiorahastoprojekteja projekteja toteuttaneet, siksi ne piti ottaa mukaan. Sitten toisekseen se, onko kyseessä kriisi. Ei, kyseessä ei ole kriisi. Olemme analysoineet koko tiedon, kaikki tiedot pitkältä aikaväliltä maista. Kyseessä ei ole kriisi. Perusongelma oli se, että liioteltiin, ivääristeltiin neliömetrejä ja matkustajamääriä niin paljon, että lopulta jos matkustajat eivät sitten saavu, niin keskitymme hyvin paljon siihen, että rakennukset ovat tyhjellään. Sitten kolmannekseen komissio on tehnyt ohjelmien parissa töitä ja me olemme olleet komission kollegojen kanssa yhteyksissä. Meillä on ollut tapauksia, joissa on tehty päätöksiä tilintarkastuksen suhteen. Tämän perusteella esimerkiksi Danskin lentokenttä. Me teimme tarkastuksen sen osalta ja samaan aikaan kollegat Kininjaan valtiolentokenttää kollegat tarkastivat, että tässä oli järkeä ja tällaisen tulee puuttua. Ja sitten alueellinen kohesio luonnollisesti, tilintakastustuomioistuin on myöskin tällaisen ajattelutavan takana vahvasti ja siksi kappaleessa 43 sanomme hyvin selvästi, että tiettyjä ehtoja on olemassa ja ehdot ovat ne, että Taloudellisten ja yhteiskunnallisten etujen pitää ylittää kulut, joita koituu. Me olemme laskaneet kulut, jotka liittyvät vain infrastruktuuriinvestointeihin. Emme edes laske muita kuluja, sillä lentokentät eivät edes tiedä näitä kuluja, eli lentokenttien auki pitämiseen valuvat kulut. Kyllä näin saattaa todellakin olla, kun pidetään lentokentät auki syrjäisellä alueella – meidän pitäisi pyrkiä varmistamaan, että ne ovat taloudellisesti elinkelpoisia tai että yritys edes pystyy maksamaan nämä kulut monen vuoden ajalta. Tässä kaikki, mitä halusimme sanoa. Nyt on aika loppu, joten päätänkin tähän. Yeah, um, just as, as, as a rapporteur to, to... Niin, esittelijänä lopuksi halusin vain sanoa, että mietinnössäni en ehdota hetkeäkään, ettei EUn tulisi rahoittaa lentokenttiä ja taloudellisten hyötyjen lisäksi, yhteyksien lisäksi, tässä on etuja tietyille yhteisöille. Siksi puolustamme aina alueellisia lentokenttiä. Walesissa Cardiffissa on melko pieni lentokenttä, mutta se on todella tärkeä Walesille, jotta voimme olla yhteydessä muuhun maailmaan. Samantyyppisessä tilanteessa tekin varmasti olette, joten kyllä alueellisia lentokenttiä tarvitaan, mutta me sanomme, ja kaikki sanovat samaa, hankalina taloudellisina aikoina, kun rahaa on vähemmän ja vähemmän, on tärkeää, että rahat käytetään järkevästi. Ja siksi tulevaisuudessa, kun ajatellaan alueellisten lentokenttien rahoitusta, niin arviot on tehtävä paremmin kuin tähän mennessä. Näinhän tässä kertomuksessa sanotaan. Olemme kuulleet komissiolta, että muutoksia on jo tapahtunut. Olisi ehkä hyvä mahdollisuus vuoden kuluttua tai ehkä jopa vähän nopeammin saada komissio tänne takaisin, jotta voimme nähdä, syntyykö muutosta. Joten tämä on varmasti tärkeää työtä. Kiitos komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle, kollegoille myös puheenvuoroista. Lopuksi halusin vain sanoa, että tässä menee vähän aikaa ennen kuin määräaika tarkistusten jättämiselle on. Se on kolmas maaliskuuta, joten kollegoilla on vähän aikaa tarkistusten esittämiseen päätän tähän. Kiitos kaikille kollegoille myös liikennevaliokunnasta.